Okay, right. Uh, no niin. Nyt parlamentin turvallisuusnäkökohdista onnistuttiin neuvottelemaan ja komission jäsen Almonia pääsi paikalle valiokunnan kokoukseen. 22. maaliskuuta kävimme viimeksi keskustelua ja 22. syyskuuta järjestämme taas keskustelun. No en ole ihan varma tuosta 20 20, onko se 22, mutta ei se ainakaan ole 22. heinäkuuta. Annan ensin komission jäsenelle noin 10 minuuttia aikaa puhua ja sitten aloitamme näkemyksen, näkemysten vaihdon. 30. kesäkuuta komissio julkaisi kertomuksen, josta emme ole vielä ehtineet keskustella – Totta kai meidän täytyy myös keskustella rahoitussektorista ja tästä kriisitilanteesta. Meillä on kolme asiaa kilpailupolitiikan alalla, joita tällä hetkellä käsitellään. Niistä käymme keskustelua teidän esittelynne jälkeen. Ensinnäkin on EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus, sitten on yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EUn valtion tukisääntöjen uudistus ja niin edelleen. Nämä ovat siis tällä hetkellä tässä valiokunnassa hyvin tärkeitä asioita. No niin, olkaa hyvä komission jäsen. Uh, honorable members. Kiitos rouva puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, on aina suuri ilo osallistua näihin keskusteluihin Ekon valiokunnan kanssa ja haluan kiittää kiittää rouva Bowlesia tästä ystävällisestä kutsusta. Kuten hän jo tuossa sanoi, keskeinen aihe, niin tänään on todellakin 2010 kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus ja sanon myöskin pari sanaa myöskin 2009 kertomustamme, koske, kertomustamme koskevasta päätöslausumastanne. millä on nyt myöskin yleishyödyllisiä taloudellisia palvelun koskevien EU-valtuutussääntöjen uudistus hyväksyttäneen vuoden loppupuolella ja kerron tämänkin asian kehityksestä. Ja tänä vuonnahan meillä on siis nyt jo 40 kilpailupolitiikan koskeva vuosikertomus ja se on ollut tämä kilpailupolitiikka yksi kaikkein menestyksekkäimmistä politiikoista ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, että äh, tämä asia on ollut todella äh, neutraalisti käsiteltyä ja uskon, että jotkut tietysti joskus ovat tyytymättömiäkin, näin aina käy, mutta kaikki voivat kuitenkin hyötyä kilpailupolitiikasta pitkällä aikavälillä. Haluaisin kiittää parlamenttia jatkuvasta vuoropuhelusta komission kanssa ja myöskin tuestanne kilpailupolitiikan tavoitteita ajatellen. Kuten tiedätte, sitten Viime vuonna meillä oli aika tiukkaa kilpailupolitiikkaa ja me otimme käyttöön uusia sääntöjä, jotta voisimme myöskin markkinapalveluita varten ja auton korjausalaa varten kehittää uusia sääntöjä, hyväksymme uusia niin horisontaalisia kuin vertikaalisiakin asetuksia ja aloitimme myöskin vähitellen käsittelemään valtion apujärjestelmää kriisin aikana. Ja mm, täytyy sanoa, että erityisesti valtion tukikysymykset ovat pitäneet meitä kiireisinä. Yli 400 päätöstä on tehty tässä ja tällä hetkellä olemme tehneet 14 kartelli- ja kilpailuvääristymäpäätöstä ja tämä on vuoden 2008 2007-2008 luokkaa. Ja olemme myöskin ottaneet huomioon fuusioissa tapahtuneet tapahtumat ja niitä, niihin kriisin vaikutuksen seuraukset. Viime vuonna saimme 271 ilmoitusta ja tänä vuonna kenties saamme enemmän. Seitsemässä kartellipäätöksessä, jotka teimme viime vuonna, annoimme kolmen miljardin sakot yhteensä 70 yritykselle ja myöskin vähensimme sakkoja viiden yrityksen osalta, jotta otettaisiin huomioon tämä kriisitilanne antitrust-puolella eli tässä kilpailun vääristymä puolella. Erityisesti haluan keskustella kanssanne liikenne- ja energiasektoreista sekä myöskin rahoituspalveluista liikenteen puolella. One World-päätös takaa sen, että lentoyhtiöiden liitot eivät millään lailla alenna kilpailukykyisiä hintoja ja että ne antavat myöskin mahdollisuuden kansalaisille valita paremmin lentoreittinsä ja todennäköisesti tämä tuo etuja kahdelle ja puolelle miljoonalle kansalaiselle. Energian puolella taas sitten olemme tehneet neljä päätöstä, jotka liittyvät Ranskaan, Ruotsiin, Saksaan ja Italiaan. Ja tässä on huomattavia sitoumuksia, joilla voidaan kilpailua näiden maiden markkinoilla parantaa. Lopuksi myöskin rahoituspalveluissa olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota Visan tekemiin sitoumuksiin monenkeskisessä, monenkeskisessä vaihtomaksuissa. Tämä on askel kohti paljon tehokkaampaa maksujärjestelmää sisämarkkinoilla. Tiedän myöskin, että olette keskustelleet tästä aiheesta jo tällä viikolla ja tässä yhteydessä äänestistä myöskin SEPasta. Jatkamme työtämme tällä sektorilla ja tällä hetkellä tarkastelemme laajojen rahoitusyritysten käytäntöjä ja erityisesti myöskin tarkastelemme johdannaismarkkinoita ja nämä tutkimukset toivon mukaan lähettävät sellaisen viestin, että markkinoiden väärinkäyttöä emme millään lailla halua sietää. Ja kaikkien näiden päätösten myötä meidän täytyy parantaa kilpailupolitiikkaa Euroopassa ja sekä sisämarkkinoilla tehdyissä toimissa on ollut myöskin varsin selkeitä strategisia vaikutuksia niin EU-ssa kuin myöskin suhteessa kohti kansainvälisiä kumppaneitamme. Meidän täytyy saada poistettua tuotteiden, palveluiden ja tuotteiden vapaaliikkuvuuden esteet. Muutoin emme varmastikaan pysty kansainvälisessä yhteyksissä pitämään kiinni taloudellisista eduistamme. Nyt haluaisin sitten lähteä keskustelemaan tästä päätöslausumastanne, joka liittyy tähän vuoden 2000 Yhdeksän EU-kilpailupolitiikkaa koskevan vuosikertomukseen. Ja ensiksi haluaisin kiittää herra Epinkiä hänen mainiosta työstään ja olette varmasti saaneetkin kirjeen, joka vastaa useisiin kysymyksiin, jotka olette ottaneet esimerkiksi. Ja nyt haluaisin lyhyesti kommentoida pk-yrityksiä, yksityistä toimintaa, kilpailuvääristymä-alalla ja sitten pari sanaa myöskin tutkimuksesta, kuten olette pyytäneet. PK-yritykset ovat suuri kasvun, työllisyyden, innovaation lähde ja ne ovat hyvin tärkeitä, kun, otamme, kun teemme päätöksiä. Tietysti takaamme sen, että niidenkin osalta niiden erityisesti otetaan huomioon. Ja haluaisin kertoa teille jostakin selkeistä esimerkistä tältä osin. Valtion tuissa meillä on yleinen ryhmäpoikkeusasetus käytössä myöskin minimis vähimmäispoikkeukset on otettu huomioon, kun ajatellaan pk-yritysten rajallisia markkinaosuuksia ja lopuksi myöskin uusia sääntöjä on otettu käyttöön, kun pyrimme helpottamaan pk-yritysten pääsyä erityisesti vaikkapa riskipääoma suuntaviivoihin. Mm, ja lisäksi olemme myöskin ottaneet huomioon kriisitilanteen pk osalta. Tällä hetkellä olen tutkimassa sitä, kuinka yksi yksittäistuoteosuus tai taso yrityksissä, erityisesti pk-yrityksissä, voidaan ottaa huomioon, kun asetetaan sakkoja, jotta ei syyllistytä siis syrjimiseen. Ja tietysti myöskin tässä omassa paperissanne olette myöskin ottaneet huomioon ne haitat, joita täällä on ollut yksityiselle taholle. Olen samaa mieltä tästä asiasta. Euroopan kuluttajien ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, pitäisi saada sellaiset hyvitykset, joihin ne ovat oikeutettuja. Ja kun puhutaan sitten yksityisen puolen vahinkojen korvauksista, niin kysymys on myöskin näistä kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Ja tästä olemmekin käynnistäneet julkisen kuulemisen tämän vuoden aikana. Olemme saaneet 300 vastausta ja niissä oli myöskin viisi EU-kilpailuviranomaisilta. Ja olemme saaneet 18 000 kirjettä aivan samasta aiheesta kansalaisista. Nämä ovat suuria lukuja ja osoittavat, että yritykset ja kansalaiset ovat valmiita todelliseen EU-tason poliittiseen keskusteluun, kun oikeat asiat ovat äh, esillä. Ja nyt kun sitten tämä kuuleminen on ohi, komissio aikoo hyväksyä yleiset äh, suunta, yleiset ähm, periaatteet äh, tästä kollektiivisesta oikeussuojakeinosta vuoden loppuun mennessä. Ja kun nämä periaatteet on saatu määriteltyä, niin aion tehdä lainsäädäntöehdotuksen, kuinka sitten näihin rikkomuksiin suhtaudutaan yksityisellä äh, sektorilla. Ja sitten lopuksi nämä tutkimukset. Erityisesti tässä tutkittiin äh, väliaikaisia valtion apusääntöjä äh, kriisitilanteessa ja tämä tutkimus saadaan piakkoin valmiiksi ja sitten lähetämme varmasti tästä nämä tiedot teille ja julkaisemme sen varsinaisesti kesän jälkeen. Ja, parlamentti on myöskin vaatinut tästä samasta aiheesta tutkimuksen tehtäväksi ja olen iloinen, että todennäköisesti johtopäätökset ovat siinä samat. Esimerkiksi molemmat, molemmissa tutkimuksissa on todettu, että rahoitussektorin saama tuki on ollut oikeutettua ja se on auttanut reaalitaloutta nousemaan takaisin jaloilleen. Me olemme myöskin toteneet, että että EUn pankkisektorin osalta mitään vaikutuksia juurikaan kilpailurakenteisiin ei ole ollut, mutta kuitenkin tässä tuntuu olevan yksi tärkeä aspekti, joka liittyy tähän kriisiin, erityisesti, erityisesti se, että uudelleenjärjestelyjen edellytykset että olemme siis, ja sen takiahan on otettu tätä edellytyksiä käyttöön kaikkiin suuriin valtion apujen saajiin nähden. Tämä uudelleenjärjestelyprosessi Euroopan pankkien osalta pyrkii siihen, että kilpailuvääristymät ovat mahdollisimman pieniä ja että voimme taata sen, että eri tekijät voivat jakaa taakat, jakaa taakat tasaisesti. Ja tietysti haluamme myöskin pyrkiä valtion apujen kautta vihreämpään elvytykseen tai viherelvytykseen. Arvoisat jäsenet, ennen kuin lopetan puheen, niin haluaisin vielä kertoa hyvin kiinnostavasta aiheesta, josta keskustelette tällä viikolla. Kysymys on yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja koskevien EUn valtiontukisääntöjen uudistuksesta. Ja kuten jo keskustelimme asiasta maaliskuussa, niin olen tavannut eri tahoja, niin alue- kuin paikallistasoltakin yrityksistä ja niin poispäin, jotta todella voitaisiin kuulla myöskin kansalaisyhteiskunnan edustajia. Ja tästä olemme saaneet tärkeitä tietoja tästä keskustelusta. Olemmekin valmistelemassa kolmea instrumentteja instrumenttia. Ensinnäkin tiedonantoa, jotta voimme selventää avainkonsepteja, kuinka valvonta voidaan toteuttaa. Toisekseen kysymys on myöskin päätöksestä, jotta voimme panna täytäntöön yksinkertaisemman ja joustavamman lähestymistavan niin paikallisille kuin myöskin sosiaalisille palveluille. Ja lopuksi kysymys on myöskin puitteistosta, jonka kautta pyrimme kattamaan sosiaalisten palveluiden ulkopuolelta tulevien toimijoiden hyvitykset ja korvaukset. Ja sitten tässä uudessa paketissa on myöskin muutama uusi kohta. Ensinnäkin aiomme ottaa käyttöön minimisäännöt, jotka liittyvät näihin yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Ja äh, tällä tavalla voimme myöskin taata pienten korvaussummien äh, valvonnan ja koska kysymys on tietysti hyvin paikallisesta äh, toiminnasta, niin meidän täytyy myöskin ottaa äh, huomioon palvelun tuottajien äh, koko. Toisekseen aiomme laajentaa tätä sosiaalisten palveluiden määritelmää jotka eivät ole pakotettuja antamaan ilmoitusta. Tällä hetkellä kysymys on vain sairaaloista ja sosiaalisista asuntopalveluista ja lopuksi sitten vielä aiomme ehdottaa valvontaa, jotta nämä palvelut todella pystyttäisiin tarjoamaan oikealla tavalla. Ja tässä nykyisessä paketissa todellakin tarkoituksena on se, että jäsenvaltioiden korvaukset korvaukset kenties ovat olleet eh, liian alhaisia, koska palvelut eivät olleet riittävän tehokkaita, mutta tämä saattaa väärentää, vääristää kuitenkin markkinoiden toimintaa ja vähentää palveluiden laatua. Ja tästä asiasta onkin tarkoitus eh, vielä saada siis lopulliset eh, tekstit kesän aikana ja sitten nämä julkaistaan puoli välissä syyskuuta ja sitten jäsenvaltiot keskustelevat meistä vielä lokakuuta ja varmaan palaamme tähän asiaan vielä tammikuussa. Ja nyt mielelläni palaan tänne vielä uudelleen keskustelemaan kanssanne syksyllä ennen kuin tämä paketti saadaan äh, loppuun. Kiitos oikein paljon. Aloitamme sitten keskustelun. Meillä on vielä puolitoista tuntia aikaa, joten varmasti ehdimme esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Täällä on Schwab. Kogol, Pelch, Sophie Intveld, Antolin, Sanchez, Prosedo, Philip Lambert, Peter Simon, Elisa Ferreira and Gunnar Hockmark. And Eli nämä olivat tähän mennessä ilmoittautuneet puhujalistalle. Ja jos vielä joku haluaa puhua, niin ilmoittautukaa ensinnäkin Andres. Herr Vizepräsident, zunächst mal ähm, möchte ich... Äh, Kiitoksia Aluksi minä haluaisin kiittää komission osastoa siis ja onnitella siitä työstä, mitä kilpailuasioissa on tehty. Ja tämä, täällä <clears throat> nämä käyvät ilmi tässä mietinnössäkin. Tämä ei liity pelkästään finanssikriisiin, vaan aivan yleisemminkin tilanteeseen. Parlamentin ja neuvoston välillä, komission välillä on tehty yli 40 vuotta työtä kilpailupolitiikan tiimoilta ja se on erittäin hyvin toiminut ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä. Erityisesti tämä koskee tiedonvaihtoa. Joitakin alueita kuitenkin tässä kilpailutiedonannossa on eräitä asioita, joita haluaisin ottaa esiin. Ja ne ovat sellaisia, joita pitäisi arvioida tarkemmin. Haluaisin puuttua siihen, että mitä nämä sakot, sakkoihin tulee niihin päätöksiin, joihin te viittasitte, jotka koskevat PK-yrityksiä, niin haluaisin kysyä, että onko tässä suuntaviivoissa ajateltu sitä, että tämä perustuu olemassa oleviin lakeihin vai pitäisikö tarkentaa sitä, että miten nämä sanktioperusteet ja ja sakkoperusteet, niin ovatko ne samat kuin vuonna 2003? Tämä monoproduct businesses liittyy tähän erityisesti PK-yrityksissä ja näin asia koskee niitä. Sitten nämä pääosasto TRAN, sen toimivaltuudet suhteessa kilpailupolitiikan osastoon. On uusia menettelyjä myöskin energia-alalla ja erityisesti 2010 meillä oli päätös eh, lausumalla parlamentissa, jossa puhuttiin sisämarkkinoista, energian, energian sisämarkkinoista. Ja siinä viitattiin myöskin kilpailuasioihin. Täällä on ollut tärkeä askel eteenpäin ja minä voin tässä vaiheessa sanoa, että tämä asia on edelleen olemassa. Mitä sitten tulee kansainväliseen yhteistyöhön? Täällähän tavoitteena on se, että olisi hyvää eh, kilpailupolitiikkaa ja siihen tarvitaankin laajempia kansainvälisiä konteksteja. Ja tähän voisin sanoa, että esimerkiksi Sveitsi, joka on keskellä Eurooppaa, siellä kilpailuviranomaiset edelleen eh, he eivät ole kiinteästi yhteydessä tietenkään Euroopan viranomaisiin samalla tavalla kuin olisi toivottavaa. Sitten valtion tuet. Tämä liittyy yleisyödyllisiin palveluihin. Ja tässä yhteydessä on syytä todeta, että teidän ehdotuksenne ottaa hyvin huomioon osan, osapuolten intressit ja tehän lupasitte, että syksyllä tulee lakiehdotuksia kilpailupolitiikasta. Ja muuten minä olen iloinen siitä, että tällaista yhteistyötä ja mielipiteen eh, vaihtoa käydään ja varmastikin kertomus on hyvä, joka voi ennen vuoden loppua tulee. Yes, thank you very much. Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Kiitos oikein paljon Schwabille. No näistä sakoista ja rangaistuksista. Minä olen sitä mieltä, että oikeusperustamme on hyvin vakaa. Voitte katsoa Luxemburgista tulevaa oikeuskäytäntöä, siis unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, ja me, se on täysin linjassa näiden meidän oikeudellisten analyysiemme kanssa, kun rangaistuksia annamme. Tämä perustuu siis erityisesti perussopimukseen, ja 2006 me viimeksi julkaisimme tiedonannomme ja ny, äh, suuntaviivamme ja nyt me täytäntöön panemme niitä. Tämä koskee uusiin suuntaviivoihin perustuvia päätöksiä ja tuomioistuin on täysin tukenut meidän menetelmiämme No silloin tällöin ehkä tuomioistuimessa keskustellaan jostakin erityisestä yksittäisestä sakosta, mutta ei kuitenkaan oikeusperustasta. Nyt me pyrimmekin ratkaisemaan sen, miten voidaan vähentää tai kokonaan poistaa syrjinnän tietyissä tapauksissa äh, liittyen pieniin, pienempiin, pienempiin hallinnonaloihin ja tuotteisiin. Minun tehtäväni on käsitellä tätä esimerkiksi kartellitapauksia ja kilpailun rajoitustapauksia olen tutkinut ja pidän tätä kohtaa erityisen tärkeänä. Ja yksi tulevista päätöksistä, joka koskee kartelleja, niin näitä uusia päätöksiä sovelletaan myös siinä. Energia-alaa käsittelemme myöskin liittyen valtion tukiin ja kilpailurajoituksiin. Se on tärkeä osa työtämme ja me aiomme jatkossakin pitää näitä asioita ensisijaisina. Meidän täytyy myös sääntelyä tässä rakentaa. energiaalan sisämarkkinoilla täytyy meidän strategioitamme soveltaa ja kilpailualallakin minä aion näin tehdä jatkossakin. Ymmärrän hyvin huolenne siitä, et, tai liittyen siihen, että tietyt maat eivät ole EUn jäseniä, niiden kuitenkin pitäisi kilpailupolitiikan alalla noudattaa tiettyjä EUn sääntöjä. Ja me olemme mukana kansainvälisessä kilpailuviranomaisten verkostossa. Ja ja Haagissa järjestettiin hiljattain kilpailuviranomaisten kansainvälinen kokous. Siellä oli paljon eri maiden viranomaisia ja kilpailuviranomaisia. Myös toivottavasti kolmannet maat myöskin pian alkavat soveltaa meidän sääntöjämme ja yleisiä periaatteitamme kilpailuasioissa. Kiitos kommenteistanne. I'll take Annie Podimata next and then Philippe is asked to come. Sitten Anna Podimata. Täällä täytyy joidenkin lähteä äänestämään muihin valiokonteihin, Jos ei haittaa, niin hän puhuu sitten vielä ennen teitä, mutta ensin kuitenkin Anni. Thank you, thank you Sharon. Kiitos Sharon ja kiitokset komission jäsenelle puheestanne. Haluaisin tässä yhteydessä käyttää teidän läsnäolonne täällä ennen lomia hyväksi ja ennen kuin nyt sitten vielä kenties verotuksellisesti tulee jotakin korotuksia, kun ajattelen sitä aihetta, jonka olette ottanut esille useita kertoja. ja Kysymyshän on luottoluokituslaitosten roolista, se, että ne eivät ole äh, seuranneet ja noudattaneet kilpailusäännöksiä. Tämän olette ottaneet esille monasti ja yleisesti ottaen tämä hyvin kielteinen vaikutus, mikä niiden on, toiminnalla on ollut euroalueen kriisiin. Minun kysymykseni, arvoisa komission jäsen, on se, että aikooko komissio nyt reagoida tähän ennen kuin on liian myöhäistä me olemme viikkojen ja kuukausien ajan seuranneet aika omituista osallistumista näiden luottoluokituslaitosten tasolta näihin keskusteluihin, joita käydään eri instituutioiden välillä Euroopan unionissa ja IMFn kanssa erityisesti ja jotka liittyvät tähän uuteen tukipakettiin Kreikalle. Minusta tuntuu siltä, että äh, heidän tuomiostaan riippuu, kuinka äh, nähdään, mennäänkö osittaiseen tällaiseen ähm, maksukyvyttömyyteen lainojen maksukyvyttömyyteen vai joku johonkin toiseen vaihtoehtoon. Ja tuntuu siltä, että niiden tuomiosta myöskin riippuu yksityisen sektorin mukaan tuolla. Aikooko komissio siis jollain lailla reagoida ennen kuin tämä kriisi laajenee ja muodostuu vieläkin vaarallisemmaksi ja todella uhkaa euroaluetta kokonaisuudessaan. Mikä on teidän näkemyksenne näistä ajatuksista äh, siitä, että äh, on nyt todella äh, pyrittävä luomaan tällainen eurooppalainen luottoluokituslaitos? Ja vielä, kuinka reagoitte siihen, mitä tässä pari päivää sitten sanottiin, että että tiettyjen luottoluokituslaitosten valtioiden luokitukset tai luokitukset tietyille jäsenvaltioille ähm, pitäisi kieltää tiettyjen ohjelmien puitteissa. Thank you. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin viime viikkojen ja päivien aikana on puhuttu julkisesti paljon siitä, että luottoluokituslaitosten ei pitäisi olla mikään olikopolia. Meillä on kolme tärkeää luottoluokituslaitosta. Näin sitten reagoinkin heti ja pyysin yksikköjäni päivittämään analyysimme tästä tilanteesta kilpailupolitiikan näkökulmasta – ja täytyy sanoa, että kilpailupolitiikan näkökulmasta on tarkasteltava määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä tai tällaisia vahingoittavia toimia, jotka liittyvät 101 artiklaan perussopimuksessa. Näiden, näiden laitosten toimintaa on siis tarkasteltava tästä näkökulmasta, mutta tähän päivään mennessä ei ole käynyt ilmi, että olisi jollain tavalla mahdollista reagoida niiden toimintaa vastaan kilpailupolitiikan välineillä. Mutta minä tarkastelen kyllä ja seuraan tätä asiaa päivittäin. Komissio on Barnien sekä puheenjohtaja Barroson suulla ilmoittanut, että luottoluokituslaitoksia koskeva uusi kolmas asetus liittyi kriisin alkuun. Me keskustelemme tästä. Minä aion myös kertoa omat näkemykseni komission kollegiossa – en voi keskustella tästä asiasta julkisesti tai en voi puhua omista henkilökohtaisista näkemyksistäni ennen kuin kollegiossa on tätä asiaa käsitelty. Voidaan puhua luottoluokituslaitoksista Euroopan tasolla, mutta ehkä eh, yksityisissä keskusteluissa voisin omia näkemyksiäni kertoa, mutta en julkisesti ennen kuin kollegiossa on asiasta keskusteltu. Mutta luottoluokituslaitosten asema tai te, rooli kriisin alussa on ollut aivan hirveän huono. Ne ovat olleet todella väärässä. Ja niiden uskottavuus on todella huono. Uskottavuus on ollut tässä kriisissä todella huono, kun ne ovat antaneet luottoluokituksia yksityissektorin, yksityissektorin yrityksille. Mutta nyt ne ovat mielestäni myös julkisella sektorilla yksityisen sektorin lisäksi menettämässä uskottavuuttaan. Mutta mehän emme voi millään tavalla säännellä uskottavuutta. Uskottavuus on objektiivinen asia, mutta mielestäni niiden luottoluokituslaitosten uskottavuus on todella huono. On kuitenkin ratkaistava ongelmat jotka liittyvät euroalueen eräisiin talouksiin. Ja tämä vaikuttaa koko euroalueeseen, jos luottoluokituksia lähdetään kovin paljon laskemaan. Me tarvitsemme siis poliittisia päätöksiä. Me olemme vastuussa tästä Euroopan tasolla ja nämä päätökset ovat todella kiireellisiä. Me emme voi jäädä päätöksenteossa luottoluokituslaitosten taakse. Kiitos. Sitten Philip. Thank you Sharon for letting me uh, in. Kiitos Sharon, että sain nyt puhua. Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin tämä mm, tällainen julkilausuma, joka hiljattain tuli. Te sanoitte, että Euroopassa on liian vähän No niin, kuitenkin, siis on liikaa pank- liian vähän pankkeja. No niin, kun minä ajattelen tätä kilpailukomissaarin näkökantaa, niin tuntuu siltä, että täällä puhutaan meidän kansainvälisistä kilpailijoistamme. Ja kuitenkin minun mielestäni pankkisektori on tyypillisesti eh, sellainen, että ne pankit ovat liian heikkoja ja niitä on liian paljon. Meidän pitäisi eh, pienentää eräiden jättiläisten roolia markkinoilla koska ne käyttäytyvät sillä tavalla, että ne määristävät markkinoita, ei pitäisi kohdistaa huomiota näihin pieniin pankkeihin. Eli siis minä olen vähän eri mieltä kuin te tässä julistuksessani. No sama kysymys kuin viime vuonna. Minä olen huolissani siitä, että kilpailupääosasto ei ole kiinnostunut siitä, että miten mahdollisesti keskuspankkien antamat tuet vääristävät markkinoita. Ja, mutta tässä on kysymys pankeista, jos ne, jotka olisi jätetty yksikseen, niin nehän olisivat kaatuneet. Ja ne pankit, jotka toimivat hyvin, niin ne eivät tarvitse keskuspankkien tukea, vaan selviävät aivan itsekseen. Ja täällä on markkinavääristymä minun mielestäni tässä kohdassa ja kilpailuosasto ei ole tähän puuttunut. Oui. Euh, par rapport Niin, kun ajatellaan pankkien lukumäärää, niin joskus ranskan kielellä saankin kritiikkiä, koska meidän kilpailupolitiikkamme ja komission kilpailupäätökset ovat sitä vastaan, että olisi tällaisia eurooppalaisia mestareita tai suuria pankkeja, kun jos minä sanon, että, että liikaa on pankkeja, jotta oltaisiin kilpailukykyisiä, niin tietysti jos se tarkoittaa sitä, että ei ole riittävästi kilpailua jopa Euroopan unionin sisällä tietyissä maissa. Ja sitten on taas muita maita, muita markkinoita, jotka ovat vielä kansallisia markkinoita, tällaisille erityisesti asuntoluottopankkeja ja näin poispäin. Ja tämä liittyy rahoituspalveluihin myös. Ja, ja tämä tällainen, äh, nämä pienet äh, koot monissa äh, rahoituslaitoksissa sitten vaikuttaa rahoitusjärjestelmän tuottavuuteen ja tehokkuuteen. Ja sillähän pitää kuitenkin rahoittaa reaalitaloutta ja sen pitää olla sellainen instrumentti ja vipu, joka äh, on äh, todella talouden elpymisen palveluksessa. Siis tarkoituksena ei ole millään lailla jakaa yrityksiä ja pienentää niiden kokoa, vaan tavoitteena on muun muassa se, että vältettäisiin se, että käytettäisiin määräävää markkinointia markkina-asemaa. Ettei sitä käytetä väärin, mutta jos on suuri yritys, joka on kilpailukykyinen ja joka samanaikaisesti tietysti seuraa markkinoiden sääntöjä eikä vääristä niitä, niin se on ihan, ihan hyvä tietysti kuluttajille, koska niiden pitää, heidän pitää pystyä hyötymään kilpailupolitiikasta näin ollen. Ja joissakin maissa Euroopan, unis, Euroopan unionissa, joissa on liian vähän pankkeja, pankkeja, kuten Irlannissa esimerkiksi, tämä kaikkein selkein merkki tästä, niin kävin äsken juuri Irlannissa ja sanottiin siellä aivan säädettömällä tavalla, että kun ajatellaan rahoituksesta vakautta, niin tämän määrä on vähentynyt uskon, että nyt kuitenkin markkinoilla äh, näitä kilpailutasoja pitäisi laskea ja myöskin Iso-Britanniassa rahoitusyritysten määrää markkinoilla on vähennetty, mutta katsotaan muita maita, vaikkapa minun maatani esimerkiksi, niin äh, Espanjan säästökassojen äh, määrän vähentyminen viime vuosien aikana 45-15, niin tämä on ihan hyvä juttu. Eikä tällä ole mitään tekemistä näiden kilpailuriskien kanssa tai kilpailun vääristymisen vaarojen kanssa, vaan kysymys on suuremmasta kapasiteetista vastata näihin eh, rahoitusvakaushaasteisiin ja uudelleen pääomittamiseen, ja eh, tämä on asiakkaiden edun mukaista. Ja mitä tulee sitten pankin tukemiseen, No, kriisin tuloksena EKP muun muassa on ottanut käyttöön järjestelmän, joka on poikkeuksellinen ja jossa vakuuksia vastaan on tällaisia tukia. Ja muutoin uskon, että meillä olisi ollut paljon vakavampi talous- ja rahoituskriisi, niin että ei nyt voida valittaa tämän kriisin vakavuutta joka meillä edelleen tässä käsillä on, mutta mukaan lukien tämän tyyppiset ikkunat, jonka EKP nyt on avannut, niin tämän kautta olemme paremmin voineet vastustaa tätä kriisiä. Mutta se, tämä kysymys, että ovatko nämä järjestelmät sitten ikuisia, no pikkuhiljaa täytyy kuitenkin päästä pois tämän tyyppisistä järjestelmistä ja kysymys on sitten se, että kuka voi päästä pois ja kenen pitää päästä pois ja kenellä on siihen mahdollisuudet ja kenen täytyy edelleen kuitenkin hyötyä tällaisesta poikkeuksellisesta avusta ja tuesta. Jos ajatellaan, mitä Irlannissa tapahtui, jos palataan vielä Irlantiin, niin Irlannin hallitus ja viranomaisethan ovat pyytäneet EKPltä, että tämä muutettaisiin ikään kuin rakenteelliseksi elimeksi, instrumentiksi, ja EKP on vastannut tähän, että ei, tämä on aivan väliaikainen ja poikkeuksellinen väline. Sitten muissa tapauksissa meidän päätöstömme ansiosta mitä tulee rahoituslaitosten yksittäisiin uudelleenjärjestelyihin, niin olemme pystyneet pääsemään eroon konkreettisesta riippuvuudesta tähän likviditeettiikkunaan. Ja nyt emme ole vielä päässeet ihan loppuun tällä tiellä, olemme puolivälissä sanoisin, mutta tässä vielä on joitakin sellaisia laitoksia, jotka valitettavasti eivät pysty seisomaan omilla jaloillaan ilman tätä uudelleenjärjestelyä ja kun tämä uudelleenjärjestely sitten on käynnissä ja tuo tuloksia, niin ilman, että heillä on tällaisia väliaikaisia maksu, maksuja, mutta tätä ei pidä kuitenkaan pitää valtion tukena. Joka kerta kun me tällaista yksittäistä uudelleenjärjestelyä tutkimme, velkajärjestelyä tutkimme, niin aina olemme tehneet yksittäisiä päätöksiä. Tällä hetkellä olemme valmistelemassa noin pariakymmentä uutta ja saattaa olla, että vielä muitakin tulee näiden stressitestien jälkeen, mutta me joka tapauksessa kuitenkin pyrimme uudelleen järjestelmään taseen alentamiseen ja siihen, että liiketoimintamalli on toimintakelpoinen, vähennetään kuluja ja myöskin parannetaan kilpailuedellytyksiä. Tämä on meidän tehtävämme, niin me yritämme tehdä, mutta uskon, että ei voida lähteä kritisoimaan pankkeja siitä, että ne käyttävät tätä tällaista erikoisjärjestelyä, koska tämä on aivan poikkeuksellinen ja väliaikainen järjestely. Oops. Thank you very much, Ildikö. Kiitos oikein paljon sitten niin, Ildikö. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos úrnak is az összefoglalóját. Figyelm... Niin, Kiitoksia tästä yhteenvedosta. Minä olen hyvin tarkkaan tämän lukenut. Mutta yksi kysymys minulla olisi teille. Kertomuksessa on selkeästi vedetty yhteen se, minkälaista, mitä on opittu valvonnasta, mutta minun mielestäni viime vuosien kilpailupolitiikka ei ole muuttunut yhtään mihinkään tehtävien suhteen. Mutta tällä hetkellähän olosuhteet muuttuvat nopeasti, se on tyypillistä ajallemme. Tästä nyt voimme lukea, että vuonna 2010 tehtiin tiettyjä päätöksiä ja miten niiden täytäntöönpanon kanssa on. Minun mielestäni teidän pitäisi tehdä suullinen lisäys kertomuksenne. Tämä liittyy myös pankkeihin. Te puhuitte tuista, jotka ovat väliaikaisia. Ja te myös totesitte yhdessä kohdin, että näillä toimilla on kilpailuasioihin vaikutettu. Minä olen lukenut tutkimuksesta, jonka mukaan luottoa ei enää eh, ole myönnetty ja keskisuuret yritykset ovat eh, ajautuneet vaikeuksiin. No, no sé si, si entendido bien. En tiedä, ymmärsinkö nyt aivan täysin tämän ensimmäisen kysymyksenne. Tässä äh, oli siis puutteita vähän tässä tiedossa, mutta jos nyt voisit vielä sen kenties äh, toistaa. Ja sitten tämä toinen kysymyksenne. Kaikki tuet, poikkeukselliset tuet, joilla autetaan rahoitusvakautta ensinnäkin ja sitten toisekseen rahoitusjärjestelmän uudelleenjärjestelyä erityisesti pankkipuolella, niin niiden tavoitteena on toisaalta välttää se, että tulisi romahduksia tässä järjestelmässä tai että se halvaantuisi kokonaan. Ja jatkossa tietysti pyritään välttämään tämä suuri riski ja tietysti sitten sen myötä pyrittäisiin pääsemään näiden rahoituslaitosten uudelleenjärjestelyn kautta sellaiseen tilanteeseen, että ne voisivat taas lähteä rahoittamaan reaalitaloutta. Ja Euroopassahan meillä on sellainen talous, erityisesti Manner-Euroopassa, joka on hyvin riippuvainen pankkien luotoista. Ja erityisesti monet PK-yritykset ovat tällaisia ja kun ajatellaan aikaisempaa rahoitusjärjestelmää, joka oli maksukykyinen, jolla oli pääomia, joka oli riittävän nopea liikenne, pystyi käyttämään rahaa ja saamaan sitä hyvissä olosuhteissa, niin tietysti tässä kansalaisten ja perheiden Lisäksi tästä hyötyivät myöskin PK-yritykset ja tämä onkin aivan selvä asia, kun sitten tämä tutkimuksemme äh, on teillä käsissänne äh, tuossa elosyyskuussa, niin sitten voidaan katsoa tätä analyysiä ja uskon, että siinä vaiheessa tähän mennessä tehdyt äh, tapahtumat, joka ei siis ole vielä päässyt päätökseen tämä toiminta, niin uskon, että näiden rahoituslaitosten pelastaminen, niin uskon, että tällä vaisella tämä meidän rahoitusjärjestelmämme saa tällä tavalla paremmat edellytykset lähteä uudelleen rahoittamaan. Tämä oli tämä toinen kysymyksen, tuota ensimmäistä kysymystä en ihan täysin ymmärtänyt. Niin, komissaari, minä ymmärrän tämän. Minä näen nämä tulokset ja minä näin nämä valtion tuet ja myöskin sakot, ymmärrän tämän, mutta minua kiinnostaisi, että suhteessa vuoteen 2010 silloinhan laadittiin suunnitelmia, mitä niillä on tarkoitus saavuttaa. Kertomus on hyvä, mutta tästä puuttuu viitekehys. Voisitteko tätä tarkentaa? A mi intervención niin, kuten tuossa aluksi sanoin, minähän olin täällä jo aikoinaan silloin äh, ehdokkaana kilpailukomissaariksi 2010-2009 äh, vuosina ja silloin minä esitin teille minun sitoumukseni ja puhuin myöskin äh, tästä komission kollegiosta ja sen keskusteluista suhteessa näihin politiikoihin ja myöskin sitoumuksestamme ja kilpailupolitiikkaan tämän mandaatin yhteydessä, mutta tietysti myöskin ensimmäisen vuoden yhteydessä. Ja uskon, että kaikki nämä sitoumukset ja kaikki nämä päätökset, joita sitten silloin esitettiin, uskon, että niitä on pikkuhiljaa kyllä 2010 toteutettu. Um, Sophie. Sitten Sophie Sophie Infeld. Didn't recognize my name. Anteeksi, mä en tunnistanut omaa nimeäni. Kiitos komission jäsen. On aina hienoa nähdä teidät täällä. Minulla on kolme asiaa, jotka haluaisin ottaa esille kanssanne. Ensinnäkin te viittasitte Visa ja Mastercard-kortteihin, se, luottokortteihin sekä monenvälisiin toimituspalkkioihin. Me olemme kirjo- keskustelleet MIFEistä ja korteista. Mielestäni kuitenkaan emme ole edistyneet riittävän nopeasti, jotta voitaisiin varmistaa kilpailu sekä pääsy markkinoille uusille toimijoille. Tämä on ollut hyvin hidasta. Toinen kysymykseni liittyy yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin. Ja siihen koskeviin ehdotuksiin. Tähän jo viittasitte sairaaloihin ja muihin kategorioihin, jotka voidaan kategorioina jättää tämän ulkopuolelle, mutta eri jäsenvaltioissa asiat on järjestelty eri tavoin. Ehkäpä joissain jäsenvaltioissa sairaala on kaupallisen yhtiön käsissä ja miten sitten sääntöjä noudatetaan, jos ne kilpailevat keskenään. Tämä on tällöin hyvin riskialtista ja komission jäsenen täytyy todella huolellisesti miettiä, mitä se tässä tekee. Kolmas kysymykseni, en, tämä on kysymys, mutta en tiedä, aiotteko tähän vastata. Minulla, tai olen tehnyt mietintöjä kilpailupolitiikasta ja Usein on kyselty esimerkiksi verkkomainonnasta ja hakukoneista internetissä. Viime viikolla viime kerralla sanoitte, että jos tällainen tutkimus tehtäisiin, niin te ette kertoisi siitä meille, koska se ei olisi tarpeen, mutta tällainen tietokanta kuin Xaxis Siinä on yli 500 000 pääosin Euroopan kansalaisen profiilia ja siellä on niin paljon tietoa ihmisistä, on hyvin vaikea nähdä, miten kukaan voi kilpailla sen kanssa. Tämä ala on totta kai melko uusi, mutta pitäisi katsoa, että mitä siellä tapahtuu, miten saadaan joitakin todella kouriin tuntuvia tuloksia tästä. Meidän täytyy tarkastella tätäkin alaa. Belt. First of all, regarding the... Kiitoksia. Ensinnäkin näitä näitä pankkien välisiä maksuja, niin hyvin paljon on tapahtunut sen jälkeen, kun Luxemburgissa MIFSeistä puhuttiin näin luottokorttien kohdalla. Meillä on Bisan kanssa saatu sopimus syntymään samantyyppinen kuin muun, siis korttien suhteen, mutta tämä ei koske luottokortteja. Meillä on uusia alkuja täällä syntymässä Euroopan korttimarkkinoille. Ja jotta saataisiin syntymään maksukorttijärjestelmä, yhteinen sellainen Eurooppaan, niin asiasta keskustelemme, niin kaikki haluavat olla hyviä eurooppalaisia, mutta kuitenkin tämä on kallista. Ja minä tiedän, en tiedä, mikä hyöty eurooppalaista kortista olisi kuluttajille tässä vaiheessa. Sitä täytyy vielä tutkia. Ja te olitte keskustelemassa myös lainsäädäntöehdotuksesta, joka liittyy suoriin siirtoihin. Minä epäilen sitä, että su- että kun pääosasto käsittelee näitä suuria asioita, niin oletteko varmi, varmoja siitä, että säännöstä ei tarvita? Meillä on komission sisällä monellakin taholla keskusteluja näistä asioista meneillään. Ei ole hyvin helppoa ratkaista kaikkia näitä ongelmia, jotka liittyvät maksujärjestelmään – ja avata vaihtoehtoisille maksujärjestelmille ovia ilman uutta asetusta. Me tarvitsemme kuitenkin tällaista Euroopan tasolla, joka, joka tasolla, koska rahamarkkinoiden, sisämarkkinoiden täytyy saada vauhtia. Emme ole tarpeeksi vahvoja poistaa poistaaksemme esteet pelkästään kilpailupolitiikan keinoin. Minun mielestäni tässä tarvitaan asetusta ja hyvin tärkeä keskustelu onkin kyseessä. Eli minkälainen tämä oikea sepa sitten tulee olemaan. Kahden kesken on keskusteltava e, myös siitä, minkä, miten sosiaalipalvelut otetaan huomioon. Suurin osa niistä palveluista on sellaisia, että on hyvin vaikea niitä määritellä, missä se sosiaalisen raja kulkee. Ja täytyy myös katsoa näitä pienpalveluita, joita paikallistasolla tuotetaan juuri siltä kannalta, ettei kilpailuvääristymiä synny näin rajat ylittävissä tapauksissa. Joka tapauksessa tämä on tällainen poikkeus, joka notifikaatioihin, tässähän on sellainen tilanne, että valtion apua, valtion tukea on, mutta kuitenkin suurin osa näistä eh, sosiaalipalveluista on sellaisia, että ne eivät kuulu notifikaatiomenettelyn piiriin. Voimme epävirallisen tutkinnan aloittaa, voimme kestellä valituksia – tai me voimme katsoa tilanteita jälkikäteen ja valvoa sitä, että onko valtion tukisäännöksiä noudatettu vai onko, onko näitä sääntöjä rikottu. Tämä ei tarkoita mitään poikkeusta kuitenkaan. Poikkeus on se, mikä on tässä minimisäännön alapuolella, ja niitä on hyvin vähän näitä tapauksia. Minun mielestäni joskus valtionapupäätökset ovat sellaisia, että niihin tarvitsee paljon resursseja, monia menettelytapoja on olemassa. Ja sitten kun katsotaan markkinoita ja vääristymän syntymistä, niin tällaisista hyöty on hyvin vähällä nolla. Meidän täytyy käyttää me kaikkiin tärkeisiin asioihin, ja katsoa niitä tapauksia, mihin sitten valituksella tai notifikaatiolla huomioon on kiinnitetty. Siis hakukoneet ja hakukoneet ja Googlen osuus on yli 90 prosenttia Euroopan markkinoista. Kun Google tutkintaa. Sehän on aivan julkinen, minun ei tarvitse siitä nyt puhua. Niin me olemme katsomassa sitä, että onko tässä mahdollisesti Googlen kohdalla tällaista vääristymää ja mitä mainontaankin tulee. Ja mistä siis mainonnastahan Googlen varat ovat peräisin. No olemme kuitenkin oppimassa paljon verkkomainonta ei ole pelkästään Googlen omaa toimintaa tai se ei ole ainoa, joka siellä toimii. Me opimme Googlen kohdalla paljon, paljon uutta, myös muita silmällä pitäen. Ja toinen asia sitten, mikä minua huolestuttaa, on, että kuka henkilötietomme omistaa ja kuinka niitä käytetään. on kysymys yksityisyydestä, ei kilpailusta. Jos määräävää asemaa käyttää väärin, niin mm, tässä tämä liittyy näihin henkilötietoihin. Rahoitussektorilla esimerkiksi on sellaisia toimijoita, joissa käytetään tietoa tietoa tällä tavalla markkinan, markkinoiden hyvä, hyödyntämiseksi. Meidän on näitäkin asioita kyllä tarkasteltava, mutta periaatteessa tässä on kysymyksessä yksityisyyteen liittyvät kysymykset, jotka hoidetaan muualla komissiossa. Mutta avoimesti suhtaudumme tähän. Mutta todellakin me nyt keskitymme tähän Google-tutkintaan. Se on tällainen avaintutkinta. tutkinta ei siksi, että se olisi uutta, mutta tämähän tilanne muuttuu tällä sektorilla koko ajan. Tämä asia, business, tämä business muuttuu vuosittain ja, niiden, ja ydintoiminnot muuttuvat, joten meidän on täy keskityttävä siihen ja katsottaa, mitä siellä tapahtuu. Antolin. Kiitos ja sitten Antolin. Muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tärkeä vuosi, koska nyt jo 40 kertaa me saamme tämän kilpailupolitiikan kertomuksen ja tässä on myöskin hyvin tärkeitä aiheita. Haluan viitata tässä joihinkin näistä. Ensinnäkin kun ajatellaan tätä kriisiä, niin tuntuu siltä, että tässä on vähän siitä kysymys, mitä herra Lambertkin sanoi. Nyt on annettu suhteellisia tukia ja nyt ei pitäisi kuitenkaan millään lailla asettaa näiden tukien saamia, saajia parempaan asempaan kuin muiden tukien saaja. Ja kun ajatellaan tuota aikaisempaa kertomusta, niin tässähän kysymys on siitä, että nyt myöskin niiden kilpailupoliittinen asema parempi, jotka ovat saaneet niin paljon näitä tukia. Siis mitä tapahtuu siis niille, jotka ovat käyttäneet EKP tätä rahoitusta, koska mihin saakka voidaan kuvitella, että tällaista, tämä on valtion tuesta kysymys tai onko tässä kysymys valtion kuvasta vai ei, tietysti EKPilla asemansa, mutta samalla pitäisi myöskin pyrkiä välttämään se, etteivät jotkut voisi tämän tuen perusteella hyötyä enemmän kuin muut. Ja sitten toinen kysymys, kun ajatellaan näitä yleishyödyllisiä palveluita. Olen samaa mieltä tästä de minimissäännöstä ja tehokkuuden etsinnästä, mutta jos ajatellaan, että kilpailupolitiikassa kysymys on siitä, että taataan markkinoille pääsy, niin tässä tapauksessahan kysymys olisi pääsystä palveluihin ja tämä osallisuuskriteeri on kuitenkin kaikkein tärkein ja tässä on taattava palveluiden saaminen, ei pelkästään vain kysymys on maksumahdollisuudet, vaan koska kysymys on kansalaisista ja tämä osallisuuskriteeri on palvelu neuvotteluissa tässä tapauksessa on mielestäni elementti, joka on kaikkein keskeisin. Sitten kolmas kysymykseni liittyy näihin ähm, kollektiivisiin toimiin, jos ajatellaan yleistä kehystä ja Euroopan tasoa ja myöskin jatkossa lainsäädäntöaloitteita, niin minä olen sitä mieltä, että yleinen kehys liittyy liittyy siihen, että on olemassa tietysti ensiksi eh, tiedonanto ja sitten lainsäädäntöaloite, joka liittyisi kilpailupolitiikkaan erityisesti ja myöskin yhteispäätösmenettelyyn ja sitten toinen kysymys, joka liittyy tähän myöskin, kansainvälinen yhteistyö. Mehän olemme nyt nähneet, kuinka koska Yhdysvaltain viranomaiset ovat aloittaneet tutkimuksia juuri tämän tyyppisistä toimista, joilla ei ole ollut välttämättä vaikutusta Yhdysvaltoihin, vaan jotka ovat myöskin vaikuttaneet Eurooppaan. Ja kysymys onkin seuraava, jos Yhdysvallat aloittavat tällaiset tutkimukset, niin eikö meidän pitäisi myöskin samanaikaisesti avoittaa tutkimukset Euroopan puolelta? Ja toinen kysymykseni, äh, onko Eurooppa aloittanut tällaisia tutkimuksia, jotka olisivat liittyneet tiettyihin markkinakäyttäytymisiin ja toimiin? Ja jos kysymys on tämän tämän tyyppistä, ja onko olemassa mitään yhteistyötä Yhdysvaltain niin viranomaisten kanssa, koska tämä on kriittinen kysymys, ajatellaan siitä, kuinka äh, nämä muutokset nyt tapahtuvat. Ja sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy kilpailuun ja toisaalta sääntelyyn, niin on joitakin aspekteja, jotka ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan kilpailua, ja jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan äh, vaikkapa maataloutta ja näitä äh, kollektiivisia oikeussuojakeinoja. keinoja jos ajatellaan vaikkapa symmetriaa markkinoilla ja markkinatoimijoita tai televiestintä tai verkkovierailut, mitä, mikä, mikä on siis kilpailun osuus tässä ja kuinka näitä pyritään sääntelemään näitä markkinoita? I think We think that was five questions. Tässä oli varmaankin viisi kysymystä. Nyt täytyy ottaa ne tästä lähtien pareittain, mutta ensin nämä viisi siis. No tietysti kun vastaan omalle kielen, niin voi vastata varmasti vielä yksityiskohtaisemmin tai lyhykäisemmin. Ensimmäiseksi en näe näitä EKPn tukia tai tätä rahoitusta, kysymys on lainoista, ja siis kysymys on tietysti vakuuden saamisesta vastaisesti, niin en näe niitä siis valtion tukina ja sama pätee myöskään näihin Emergence äh, Liquidity Assistance. En tiedä, kuinka tätä oikein espanjaksi kutsutaankaan, mutta tapauksessa kysymys on sellaisesta hätäavusta, joita kesko, keskuspankit voivat antaa, kun ensiksi saadaan vaikkapa EKPltä ja sen neuvostolta tässä äh, saliva päätös. Tämä ei ole siis valtion tukea, mutta kysymys on kuitenkin siitä, että tämä on julkista tukea ja äh, siinä tarvitaan takuita ja myöskin äh, täytyy tarkistaa, onko kysymys näistä myrkkylainoista ja äh, tämä tietysti tapahtuu hallitusten päätösten mukaisesti ja näin ollen, jos tätä asiaa tarkastellaan ja tietysti kysymys on aivan poikkeuksista toimista ja 2008-2009 toimille tapahtuvista päätöksistä, ähm, niin jos tätä analysoidaan myöskin uudelleenjärjestelyjen valossa, niin mitä pitää sitten, sitten tämän tuen vastapainoksi saada, niin uskon, että kysymys on hyvityksestä, taseen alentamisesta, sijoitusten parantamisesta ja vahvuuksien edistämisestä ja niin poispäin. Sitten kysymys, joka liittyy osallisuuteen. Kaikki kaikkien kansalaisten julkisten palveluiden käyttömahdollisuuteen. Tämähän on erittäin tärkeä kysymys valtava kysymys ja tämä liittyy tietysti myöskin eh, tämän kysymyksen eh, todellisen henkeen, jonka esitette, mutta sääntely julkisissa tuissa, kun ajatellaan eh, taloudellisia yleisöllisiä palveluita, niin sitähän tässä nykyisessä työssämme sata kuusi artiklan mukaisessa työssämmehän on kysymys, niin tällä ei kuitenkaan säädellä kokonaan näitä julkisia palveluita tai osa niistä. Sehän on toteutettu jo oitenkin osalta Euroopan tasolla ja esimerkiksi on olemassa peruspalveluita, universaaleja palveluita, jotka Euroopan lainsäädännössä on määritelty ja sitten on olemassa myöskin, kuten myöskin sanotaan peri, perustamisopimuksessa on olemassa laajempi harkin, jäsenvaltioiden harkinnanvallassa oleva mahdollisuus äh, päättää myöskin näistä palveluista peruspalveluista. Ja tietysti myöskin julkisen palvelun velvoitteita on tietyillä yrityksillä, ja tästä on kansallisessa lainsäädännössä päätetty, ja tätä tietysti me analysoimme valtion tukivinkkelistä katsottuna, mutta kuitenkin kysymys on poliittisesta päätöksestä näiden peruspalveluiden osalta ja siitä joko kysymys, kysymys ei voi olla pelkästään eurooppalaisesta säännöstä, vaan monasti kysymys on myöskin jäsenvaltion tekemistä päätöksestä omien harkintavaltionsa puitteissa. Niin että minä tässä sanoisin, että ähm, tämä instrumentti, josta tässä nyt puhutaan, nämä valtion tuet tässä yhteydessä, tämä Monti Krusta Almar-paketti, niin tämä ei kata kaikkia näitä elementtejä, jotka liittyvät julkisten palveluiden strategioihin ja politiikkaan ja sitten äh, nämä kollektiiviset äh, oikeussuojakeinot. Äh, tässähän komissio on järjestänyt julkisen kuulemisen ja vuoden loppuun mennessä annamme tiedonannon tästä Kysymys äh, siis on mistä tahansa, tahansa osa-alueesta ja sektorista Euroopassa ja tältä osin haluan vielä sitten tehdä päätöksen siitä, mitä tästä seuraa äh, kun nämä periaatteet jokaiselle osa-alueelle määritellään. Minä kilpailun osalta sanoisin, että äh, tämä tietysti liittyy lainsäädäntöön, koska tietenkään mehän emme puhu tässä pelkästään vain Ähm, kilpailusta tältä osin, vaan tähän liittyy paljon moniakin muitakin kysymyksiä, jotka täytyy käsitellä lainsäädännön kautta, jotta saataisiin kunnolla kilpailupolitiikkaa toteutumaan äh, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, mutta kuinka sitten teemme konkreettisesti nämä päätökset, niin tämän päätämme sitten komissiossa ja kerromme tämän tietysti sitten tämän parlamentille ja neuvostolle ähm, siinä vaiheessa, kun tuo tiedonanto hyväksytään näistä mm, periaatteista, olemme sanoneet kollegiona, että että mm, tietenkin lainsäädännön täytyy pohjata yhteispäätösmenettelylle. Ja tämä on juridinen menettelytapa, jotta voidaan viedä todella asioita eteenpäin. Ja kansainvälinen yhteistyö kuten tässä äsken myöskin kyseltiin. No, tämä on hyvin tärkeää Yhdysvaltojen kanssa ja kaikkein tärkeintä tietysti tämä yhteistyö myöskin meille on, koska kyse on maasta, jonka yritykset ovat äh, varsin äh, usein näissä äh, kilpailun rajoitus- tai markkinoiden vääristymiskysymyksissä. Meillä on erinomaiset suhteet Yhdysvaltain viranomaisiin ja myöskin oikeusministeriön, kuten myöskin Federal Trade Commissionin. Tulkoon joka päivä käymme keskustoja heidän kanssaan ja koordinoimme toimintojamme ja vaihdamme tietoja jopa siinä määrin, että myöskin vaihdamme luottamuksellisia tietoja, mutta ja joissakin kysymyksissä joissa Yhdysvallat ja heidän oikeusministerinsä rikosoikeudessa menettelyissä vaikkapa joutuvat noudattamaan suurta luottamuksellisuutta enemmän kuin siviilikysymyksissä, niin kenties siinä emme voi välttämättä vaihtaa tietoa, mutta hyvin monissa kysymyksissä joko samanaikaisesti tai melkein samanaikaisesti aloitamme tutkimukset puolin ja toisin Atlanttia ja kuten tuossa jo sanottiin, herra Figl ja Tony Barnett ovat hyvissä suhteissa ja sen takia onkin oikein sopivaa päättää, että pitää milloinkin tutkimukset aloittaa, mutta meillä on erinomaiset suhteet, eikä meillä ole mitään valittamista. Menneisyydestä on ollut kenties konflikteja, mutta nykyisin ei sitten sääntely ja kilpailu mitä tulee näistä, mitä tulee näihin neuvotteluihin, kollektiivisiin neuvotteluihin ähm, työmarkkinoilla, niin minä en tällaista voi hyväksyä, koska kysymys on kartellista. Tämä on kartelli. Olipa sitten kysymys pohjoisesta tai etelästä tai millä tahansa alueella, mutta kysymys on kartellista ja tiedän, että on tehty maitoalalla jo päätös jolla, jossa tavalla tai, tovella, tavalla tai toisella päästiin poikkeus, poikkeusmenettelyyn, mutta kuitenkin sanoisin, että tämä täytyy olla viimeinen poikkeus. Se oli ensimmäinen, mutta myöskin viimeinen poikkeus. Emme voi lähteä tälle tielle, että laillistamme kartellit millään alalla ja sitten televiestintä, meillä on oikein hyvää yhteistyötä toisaalta kilpailu- ja sääntelyviranomaisen välillä, herra Rova Kruusin ja minun välilläni siis pääosastojemme välillä. Ja koordinoimme hyvin strukturoidulla tavalla, mikä on sääntelyn ja mikä on kilpailun osuus kaikissa kysymyksissä kun kysymys on televiestintäoperaattoreista tai, tai laajakaista kehittämisestä tai radiotaajuuksesta tai niin poispäin. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä televiestinnän saralla ja mm, tietysti meidän täytyy toimia älykkäästi ja käyttää näitä molempia instrumentteja älykkäästi ja koordinoida mm, tämän instrumentin eri puolet, jotta pääsemme niihin tavoitteisiin, joita meillä puolia tosin on. Uh, um, had uh, various people coming in. No niin, täällä on nyt muitakin ihmisiä kuin ne, jotka aluksi mainitsin listalla. Täytyy siis hieman nyt tässä näitä, ruveta rajoittamaan näitä kysymyksiä. Tämä ei ole mikään kilpailu siitä, että voiko esittää enemmän kysymyksiä kuin edellinen puhuja. Peter Simon ensin ja sitten suhteen, Gunnar Högmark, Sofi Okoni ja muut. Joten luen nyt ensin Peter, ole hyvä. Ja, da möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen, wenn... Niin, yksi e, hyvä esimerkki. E, minä vähän vien vähän kysymykseen, niin seuraavallekin riittää aikaa des, Initiativ, des Initiativberichts äh, über die... Oma aloite mietintö, joka äh, liittyy yleishyödyllisiin palveluihin, niin näistä asioista haluaisin komissaari Almunia kiittää tämän teeman osalta. Tiedonanto, joka tuli maaliskuussa, oli sellainen, että se kertoi meille siitä, kuinka te olette neuvottelujen tulokset ottaneet mukaan tulevaan työhönne. Ja me keskustelimme henkilökohtaisesti myös Strasbourgissa näistä asioista ja nämä ovat tulleet mukaan. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, että teillä on aikataulu tälle menettelylle. Ja te olette voineet ottaa parlamentin työt huomioon. Parlamenttihan aloitti vähän myöhään tämän työn, mutta on hyvä, että kuitenkin työmme tulokset näkyvät tässä kokonaisuudessa. Kolme kysymystä siis. Olen tyytyväinen siihen, että tässä lähestytään hyvin monialaisesti näitä valtion tukia. Ja mietitään yleishyödyllisiä palveluita tarjoavia yksiköitä ja tämä de minimis sääntö ja rajat ylittävä tilanneet, ettei tule minkäänlaisia haitallisia vaikutuksia kussakin jäsenmaassa odotettaviksi. Hyvin monet maat ovat auttaneet toinen toistaan hyvin monella alalla. Me varmastikin elämä yksinkertaistuu jatkossa. Kuitenkin minulla olisi kysymys tähän notifiointipakkoon liittyen kun rakentaa sosiaalista asuntotuotantoa ja sairaaloita, niin siihen liittyy tämä notifikaatiopakko. Minä haluaisin tietää, että onko teillä mielessä muita palveluita, jotka pitäisi ottaa tähän notifioinnin piiriin, kuten esimerkiksi vammaisten hoito, vanhusten huolto ja tietyt terveyspalvelut. Toinen kysymykseni liittyy siihen, mistä Strasbourgissakin keskustelimme, eli palveluiden tehokkuuteen, yleisyydellisten palveluiden tehokkuuteen ja liittyy myös tähän tiedonantoon, joka tuli maaliskuussa. Ymmärrän hyvin, että tässä käytetään tehokkuuskriteerejä jatkoa silmällä pitäen ja ymmärrän hyvin, että veromaksajan mielestä tämä on hyvä asia. Kuitenkin en näe oikeusperustaa missään. On ö, todettu, että nykyistä sääntöjen mukaan valtion tuilla tässä ei ole roolia, eli siihen se, puut, siihen se päättyy. Siis vanhat kriteerit eivät päde, eli missä nyt on oikeusperusta. Sitten kolmas kysymys. Sosiaalidemokraattien puolesta ainakin olemme ottaneet esiin, esiin sen, että artiklan 14 mukaan pitää katsoa yleishyödyllisten palveluiden kohdalla sitä, että eh, oikeat säännöstöt tulevat noudatetuksi, mitä tulee eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Aihe, jota tänään käsittelemme, niin onko komissiolla aikomus puuttua näihin asioihin lyhyemmällä tai pitemmällä aikavälillä? Oh, Elisa, if you could put your question now as well. Niin, haluatko Elisa nyt myös esittää kysymyksesi? Kiitos komission Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin pankkituet. Se on hyvin monimutkainen ja ongelmallinen asia. Mielestäni kriisin hetkellä puheenvuorot olivat hieman eri sävyisiä, mutta 25. maaliskuuta annetuissa neuvoston päätelmissä suositettiin, että stressitestien seurauksena yksittäiset maat voisivat ratkaista pankkien ongelmat. Toisaalta samanaikaisesti EU-lainsäädäntö on, sitä on viivästetty ja lykätty syyskuuhun asti. Pitäisi kuitenkin saada uutta EU-lainsäädäntöä ja minä kysynkin, kun ajatellaan kansallisia markkinoita, niin käykö tässä pankkikriisissä juuri niin huonosti kuin on ajateltu? Anni Podimaata esitti kysymyksen. Minullakin on se, tämän asian suhteen epäilyksiä. Kun sanotte, että luottoluokituslaitoksen tapauksessa ei ole havaittu, että määräävä markkina asema olisi tai ei ole voitu syyttää määräävän markkina-aseman hyväksikäytöstä, niin tässä on hieman jääneet jotkut asiat hämäräksi. Kuitenkin tietyt seikat ovat osoittaneet, että tällainen oligopoliasema vääristää kilpailua markkinoilla. Haluaisin siis, että kertoisitte, milloin komission jäsenten kollegio aikoo tällä alalla jotakin hyväksyä. Onko teillä määräaika aika uudelle aloitteelle luottoluokituslaitosten suhteen. Ja sitten jos ajatellaan yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, niin tätäkin meidän täytyy käsitellä myös Euroopan tasolla. Olen samaa mieltä siitä, mitä komission jäsen totesi kilpailupolitiikasta. Ei voi olla tekemättä päätöksiä tai päätökset on tehtävä hyvin vakavasti otettavien analyysien pohjalla myös näiden luottoluokituslaitosten osalta. Kiitos. Bueno, primero para el señor Simón. Eh... Niin, ensin äh, Simonsille vastaus. Tämä eh, poikkeusnotifikaation... De Almark. Desde... Almarkin siis. Tämä kattaa sosiaaliset asunnot ja Äh, sairaalat ja olen ehdottanut tätä laajentaisiin muihinkin sosiaalisluontoisiin palveluihin ja joista olemme keskustelleet jo asiantuntijoiden kanssa niin komissiossa kuin myöskin sosiaalisella foorumilla ja äh, myöskin on ollut mukana asiantuntijoita ja parlamentti ja äh, analyysien pohjalta voitaisiin ajatella, että kysymys on sosiaalisesta yleishyödyllisestä palvelusta. Ja mm, uskon, että tästä käydään vielä keskustelua, onko tämä nyt luonteeltaan taloudellista vai ei, nämä yleishyödylliset palvelut. No tietysti tämä on välttämätöntä, mutta tässä pyrimme kuitenkin käsittelemään tätä äh, tilannetta äh, siltä osin kuin se nykyinen on, että tämä myöskin hyödyttää sairaaloita ja myöskin sosiaalista asuntotoimintaa. Ja Rova Inveltille vastauksena siis, että etteikö meillä olisi mitään valvontamahdollisuutta, siis että ei tarvita mitään ennalta annettavaa ilmoitusta. No, tehokkuus, en usko, että tässä olisi mitään oikeusperusta ongelmaa. Tämä on oikein järkevää, että jossain vaiheessa tätä budjettikuria ja julkisten menojen leikkaus politiikkaa, että olisi jokin tällainen suuri taloudellinen palveluntarjoaja, tarjoaja komission jäsenvaltio tässä sitten antaisi eh, tämän palvelun tarjoamisen ja sitten maksaisi sitä myöskin. Ja tässä tietysti voidaan vaatia tiettyä tehokkuutta ja vaikuttavuutta, eh, parempaa rahan käyttöä, kun tietysti eh, tätä äh, toimintaa äh, jatketaan. Ja tietysti kysymys on se, että, että onnistuuko tämä äh, palvelun parantaminen palvelun käyttäjille, kansalaisille, kuluttajille. Ja kysymys tietysti on sitten se, että jos on enemmän tehokkuutta, niin voidaanko ajatella, että voitaisiin myöskin jakaa paremmin näitä taloudellisia etuja myöskin tälle rahan antajalle ja toisaalta taas ja sitten tämän tehokkuuden parantajalle ja palveluntarjoajalle. Minä uskon, että kyllä on olemassa olemassa äh, maaliikenteen alalla äh, äh, säätelyä jo, ja tässä ei ole mitään juridista ongelmaa. Uskon, että tämä on ihan tervettä järkeä, eikä tässä ole mitään juridisia ongelmia, kun ajatellaan kansalaisten tai taloudellista näkökulmaa, niin tämä on ihan ok, ja en näe tässä mitään ongelmaa. Minusta tämä on ihan oikein, että julkiselta palvelun tarjoajalta vaaditaan lisää tehokkuutta, eikä tässä nyt komissio lähde määrittelemään mitään sellaisia laadun määrittely kriteereitä, vaan se on julkinen puoli, joka sen tekee. Ja tietysti sitten kun ajatellaan sitten äh, valtion ähm, tukia yleisyydessä taloudellisille palveluille, kysymys on artiklasta 106, joka antaa, joka antaa yksinomaisen äh, toimivaltuuden komissiolle, mutta on muitakin aspekteja, jotka liittyvät tähän asiaan, ja kuten äh, tässä Sanchez Presedo totesi, kun kysymys on yleishyödyllisten palveluiden eurooppalaisesta palvelusta, niin siinä tarvitaan tietysti 14 artiklaa, mutta kun kysymys on valtion tuista ja yleisyydestä palvelusta, niin silloin perustamisen 106 äh, artikla ja myöskin 14 artikla ovat hyvin selvä. Siellä sanotaan, että jos ei millään lailla aseteta, että ähm, että äh, jos tässä millään lailla kysymys ei ole valtion tuista, niin voidaan ottaa huomioon myöskin muun, muita aspekteja näissä yleishyödyllisissä palveluissa. Ja mitä tulee näihin Rova Ferreiran kahteen kysymykseen, niin stressitestithän tietystikin ovat asia, jotka neuvosto hyväksyi päätelmissään ja niissä jäsenvaltioita pyydetään ja kysytään, että oletteko valmiita, jotta kun nämä stressitestit julkaistaan, niin kysymys on kenties lisä äh, pääomatarpeesta tietyillä äh, laitoksille ja että ne pitäisi sitten äh, myöskin tyydyttää, jos kysymys on markkinoiden luottamuksen puutteesta tai sitten maksukyvyttömyydestä. Silloinhan tämä on systeeminen ongelma. Tämän on jo tunteneet menneisyydessä ja nyt tämä kriisi on tätä kärjistänyt. Ja kun neuvosto sanoo aivan oikein, että ensiksikin tarvitaan pääoma pääomia, ne täytyy saada markkinoilta. Ja tietysti markkinoilla ei ole tätä velvollisuutta rahoittaa tätä laitosta, mutta jokaisen valtiovarainministeriön, valtion kassan täytyy kuitenkin olla valmistautunut tähän tilanteeseen. Ja sitten jokaisen valtion valtion tuen euroa kohti, joka on tälle julkiselle viranomaiselle annettu missä tahansa maassa. Rahoituslaitos äh, myöskin lähettää tietyn mm, julkisen takuun tai jonkun äh, tuen näitä myrkkylainoja varten tai eh, näin poispäin. Ja siis jokaista euroa kohti komissiolle tämän laitoksen on esitettävä uudelleenjärjestelysuunnitelma. Meidän täytyy sitten eh, analysoida tämä suunnitelma, siis taseen alentaminen, eh, valmistautuminen uudelleenjärjestelyyn, pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä järkevä suunnitelma, parantaa esimerkiksi rahoitusta ja on myöskin tasapuolisesti jaettava nämä taakat ja tarvitaan myöskin kilpailun vääristymisen välttäminen, kun näitä julkisia tukia on annettu. Siis jos julkista tukia annetaan, niin tarvitaan kaikki nämä edellytykset. Ja meillähän tietysti on useita stressitestejä vielä tulossa ja kaikki tämä tapahtuu sitten niiden myötä. Meillähän on 13 maassa, äh, euroalueen maassa jo tätä toimintaa. On Kreikka, Portugali, Irlanti. Irlannissa on oma yksityinen järjestelmänsä ja äh, Portugalissahan meillä on myöskin yksi tapaus, mutta uskon, että niitä kenties tulee enemmänkin. Sitten nämä luottoluokituslaitokset sanoin jo, että kyllä minä epäilen joka päivä kyselen yksiköltäni, onko mitään valituksia vaikkapa määrävä markkinoiseman käyttämisestä tai kilpailun rajoitusten osalta 101 asetuksen osalta, 101 artiklan osalta näiden luottoluokitusten laitosten suhteen. Ja meillä ei ole ollut minkäänlaisia valituksia eikä myöskään mitään analyysiä, joka olisi ollut riittävän kestävä, jotta tällä hetkellä nyt sitten voitaisiin lähteä aloittamaan tutkimukset. Mutta kyllä, komissiolla on kuitenkin sitoumus esittää syksyllä uusi asetus kolmas asetus kriisin alusta lähtien, joka liittyy luottoluokituslaitoksiin, ja minä tietysti olen samaa mieltä teidän kanssa, kanssanne siitä, että asia on kiireellinen. Toinen asia, mitä sitten pitäisi säädellä? Tässä on tietysti erilaisia näkemyksiä. Minulla on omani, kuten tässä Rova Bodimatalle sanoin. Meillä on siis sisäistä keskustelua. Sitten jo aiemmin puhuin tästä ja näiden luottoluokituslaitosten matalista luokituksista ja uskottavuudesta. No tämä ei ole kovin uskottavaa, mutta meidän on muistettava myöskin sääntelijät, koska monissa, monissa monissa eurooppalaisessa tapauksessa tällä luokituksella on välittömät vaikutukset. Monta kertaa kädet on sidottu juuri tämän luokituksen kautta. Ja minun mielestäni äh, oikein hieno juttu, mitä EKP e teki viime viikolla Portugalin osalta ja samoin myöskin Kreikan osalta. Sanottiin, että ihan sama, ihan sama juttu, mikä luokitus teillä. Minusta tämä oli hieno juttu, mutta kuinka monta kertaa tätä asiaa voidaan lähteä muuttamaan, jos ajatellaan vaikkapa valtion ää, äh, velkaa? Uh, thank you. Gunnar and then uh, Nicholas Thank you very much. Um, I would like to return to the issue of... Kiitos oikein paljon. Haluaisin kiittää yksikköönne ja yhdyn myös moniin puheenvuoroihin täällä. Olen lukenut kertomuksen ja kuunnellut tätä keskustelua ja huomaan, että tässä todella keskitytään siihen, miten menettelyjä voitaisiin yksinkertaistaa. Se on mielestäni oikein ja tärkeää. Tästä olen siis samaa mieltä. Mielestäni meillä pitäisi olla myös toinen näkökulma tähän asiaan. Pitää yksinkertaistaa, selventää siitä näkökulmasta, että miten tätä alaa voidaan parhaiten kehittää. Tästä puuttuu jotakin, jos nyt rehellisesti sanon, mitä mieltä olen kertomuksesta. Meidän täytyy varmistaa se, että näitä aloja voidaan parhaalla mahdollisella tavalla kehittää. Se on tärkeää jäsenvaltioiden sekä kansalaisten kannalta, mutta myös EUn talouden kannalta sellaisenaan. On tiettyjä taloudellisia etuja, jo esimerkiksi jos ajattelemme kilpailukykyä, niitä meidän täytyy puolustaa. Täytyy katsoa että on, onko meillä kilpailukykyisiä aloja ja onko meillä sellaista kilpailua, joka on oikein. Kansalaisilla on oikeus kysyä tätä. Myös tavaran toimittajien on oikeus kysyä tätä. Jos katsomme taaksepäin esimerkiksi televiestintäalaa, se, mitä haluaisimme energia-alalla, liikennealalla, palveluiden alalla ja muilla aloilla, niin komission jäsen, minä haluaisin vähän parempaa suhtautumista tähän asiaan kun laaditaan ehdotuksia, no ehdotuksia mielestäni pitääkin antaa, niin hyvin tärkeä ero on sen välillä, annetaanko valtion tukea tavarantoimittajille tai eri tuottajille vai sitten palveluilla. Tässä on eroja myös jäsenvaltioiden välillä ja minun mielestäni on tärkeää, että te teette sellaisen ehdotuksen, joka edistää rajat ylittävää kanssakäymistä ja kilpailua. Eli ei ole pelkästään kyse siitä, että yksinkertaistetaan ja selvennetään tätä. Riskihän on se, jos lähestymistapamme ei ole dynaaminen, niin selvennetään ja yksinkertaistaa tätä on sitä varten, että voidaan suojella nykyisiä rakenteita ja nehän eivät ole tällä hetkellä kilpailukykyisiä. On totta, että pitää varmistaa toissijaisuusperiaatteen ja monien eri perinteiden kannattaminen ja tukeminen, mutta Tämä saattaa kuitenkin tietyllä tavalla estää ja haitata EUn kilpailukykyä ja EU-laajuista kilpailua. Tästä täytyy saada tätä paremmaksi ja paremmaksi koko ajan. Sitten Nikolas. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αλμούνια, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή... Kiitos. Komissaari Almunia, että olette täällä tänään. Ja koska meillä on tulossa tässä lomakausi, minä jo teille toivotan hyvää kesälomaa. Kuitenkin tässä puhua asioista ja haluaisin nyt vastauksia niihin kysymyksiin, joita esitämme täällä, jotta eivät ne vaivaisi meitä sitten lomatunnelmissa. Luokituslaitokset te sanoitte erilaisia asioita niistä, e, aivan kuten Barnier ja Reding ovat tästä puhuneet. Muutama päivä sitten Barrosokin sanoi asiasta seuraavaa. Luokituslaitoksista te tiedätte, mitä sanottiin. E, mutta kolmas asetus on tulossa syksyllä. Mitä tähän kakkosasetukseen mitä sille kuuluu? Te olitte mukana komissiossa viimeksi ja tämä toinen asetus, joka on korvannut ja joka avulla haluttiin palauttaa se luottamus, joka ensimmäisellä asetuksella kyseenalaistui, niin nyt olette päättäneet siirtyä kolmanteen vaiheeseen. Mitä te odotatte ja mitä te teette? Odotatteko sitä, että, mm, että luokituslaitokset, miten ne tulevat tähän suhtautumaan? Stressitestit on tehty. Mitä varten markkinat eivät rauhoitu ja mitä varten velkakriisi sen kun jatkuu? Riskiskenaariot ovat olemassa ja mm, miten stressitestien tulokset sitten tähän liittyvät. Me puhumme koko ajan näistä mahdollisista tuloksista, puhutaan Kreikasta, puhutaan Portugalista ja euron jättämisestä. Kaikenlaisia skenaarioita on, on olemassa, mutta onko niistä stressitestien yhdessä puhuttu, yhteydessä puhuttu näistä asioista? Mitä IMF sitten haluaa? Mitä halutaan euroalueelta? Minä en ole saanut vastausta siihen. Te olette kilpailukomissaari ja te osallistutte eh, moniin asioihin ja eri, eri ohjelmat ovat erilaisia. Oletteko te sitä mieltä, että mm, IMFn rooli tässä on merkittävä ja hyviä lomia. Okay, thank you very much. First of all, Mr. Hockmark. Kiitokset herra Högmark ensinnäkin. Haluan palata vielä selvittämään, minkä tyyppistä instrumenttia aion käyttää syyskuussa, tai siis äh, kun kysymys on myöskin tammikuun päätöksestä. En puhu yleisestä yleisluontoisesta yleishyödyllisestä taloudellisesta palvelusta tai taloutemme luonteesta yleensä. Kysymys on kilpailupolitiikasta ja valtion tuista. Nämä ovat minun salkussani ja näiden tehokkuusarviointien kautta, joista olemme jo kollegot ne kanssa keskustelleetkin, niin yritämme tietysti parantaa myöskin sitä, kuinka tämä, kuinka nämä taloudelliset toimi, toimijat, jotka näitä yleisöllisiä palveluita, palveluita markkinoilla toteuttavat ja toimittavat, kuinka he toimivat, mutta tietysti myöskin sen mukaisesti, mitä tässä äsken pyysittekin, niin siihen liittyy se seikka, että Euroopassa meillä on tiettyjä sektorikohtaisia asetuksia sektoreilla, jossa taloudelliset yleisölliset palvelut ovat hyvin tärkeitä. On esimerkiksi juuri tällainen asetus televiestintää varten tai energiaa varten tai liikennettä varten, samoin myöskin äm, palvelu, liikennepalveluita varten. Ja tehän tietysti tiedätte tämän oikein hyvin, koska te olette lainsäätäjiä. Ja tietysti tämä kaikki, kaiken pitää olla tähän asiaan sulautettuna valtion tukien valvonta on aika, olemme aika nöyriä tämän instrumentin suhteen, yritämme tehdä parhaamme sen osalta, mutta tietenkään tämän instrumentin osalta kukaan ei pysty meidän äh, palveluntuotteemme tehokkuutta ja kilpailukykyä ja rajat ylittävää toimintaa sisämarkkinoilla ja sisämarkkinoiden ylitse ja taloutemme menestystä ja muuta ei pystytä hoitamaan, vaan siihen tarvitaan muuta muita instrumentteja myöskin. Ja instrumentteja tietysti täytyy käyttää sillä tavalla, että veronmaksajan rahoja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla ilman, että millään lailla estetään kuitenkaan sitä, että nämä julkiset palvelut ovat myöskin laadukkaita kansalaisille. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Se ei ole kuitenkaan ainoa ja tämän halusin siis tässä toistaa. Ja sitten herra Tsutisille. Ja nyt vaihdan Espanjaa. Ja toivon mukaan, että rannalla kukaan ei tule kyselemään tällaista, pistä vaan sinne aurinkohatun ja aurinkolasit päähän ja olen siellä ihan inkognito. Ja toivon mukaan, että sitten voidaanko kesällä olla koko ajan sillä rannalla, niin se on sitten ihan eri juttu. Nämä Luottoluokituslaitokset ovat saaneet kaksi eri asetusta, jos nyt muistan oikein, kahdesta eri asiasta. Ensiksi kriisin alussa EU oli ensimmäinen, joka lainsäädäntöä tässä asiassa teki. Sitten toisessa vaiheessa otettiin huomioon toisia aspekteja, mutta vielä on muutakin. Ja juuri siitä syystä aiomme tätä asiaa säädellä ja valmistelemme nyt tätä kenties ei viimeistä asetusta, mutta kuten aiemmin sanoin, että tiettyjä aspekteja on säänneltävä ja sitten on päästävä eroon jostakin toisista asetuksista ja tietyistä maininnoista näiden laitosten osalta. Tämä on minun hyvä tekniikkani ja tietysti uskottavuutta on myöskin parannettava poliittisten päätöksentekijöiden uskottavuutta on parannettavaa tässä kriisissä, koska tämä kriisi ei ole pelkästään enää taloudelle, vaan myöskin poliittinen, niin sillä voi olla myöskin poliittisia vaikutuksia, hyvin syvällisiä sellaisia. Ja sitä myöten, kun instituutiot ja poliittisen päätöksenteon tahot ovat uskottavia, niin uskon, että myöskin, myöskin uskottavuus vähenee ja ongelmana on se, että milloin niille annetaan sitten enemmän toiminta-alaa. Ja tämä on minun näkemykseni. Nämä stressitestit, niistä vasta keskustellaan, niitä valmistellaan tai sitä valmistellaan tätä tällaista eurooppalaista pankkivalvontaviranomaista yhdessä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Ja kuten herra Enria aivan oikein sanoi, niin todennäköisesti piakkoin kuulemme myöskin, mitä niissä sanotaan. Ja sitä myöten pyritään tietysti parempaan markkinoiden avoimuuteen. Ja että tämä ainakin osittain vähentäisi tätä liiallista hermostuneisuutta markkinoilla. Ja sitten lopuksi vielä IMF, no Euroalueen osaltahan me olemme laatimassa yhteisiä rahoitus- ja tukiohjelmia. Siellä ovat tietysti mukana kolme EU-maata, EKP ja IMF. Ja en usko, että tämä vääristää kilpailua joissain tapauksissa kent ties, tämä tuo hyödyllisiä, välttämättömiä uudistuksia äh, kansallisille viranomaisille ja olen tästä iloinen ja minun äh, yhteistyökumppanini ovat jo osallistuneet keskusteluihin ja neuvotteluihin näiden ohjelmien osalta. Olen hyvin tyytyväinen siihen, kuinka nämä tiukat, äh, vaikeat, vaikeasti soveltavat ohjelmat ovat edenneet, mutta joka tapauksessa niissä kaikissa kuitenkin on pyyntö vastaavalle maalle, että se vahvistaisi kilpailu kilpailuviranomaisten asemaa ja myöskin kansallisten kilpailuviranomaisten toimintaa. Ja tässä on tiettyjä edellytyksiä myöskin, jotka liittyvät valtion tukiin. Ja tämä on aivan oikein, ainakin kilpailuvinkkelistä katsottuna, että tällaista toimintaa on. Right, now we have the final two. No niin, sitten viimeiset kaksi kysymyksestä ensin Sofi Jokoni ja sitten Silvi Gula Sofi ensin. Hyvää päivää, arvoisa komission jäsen. Kiitos siitä, että olette tullut paikalle. Haluaisin esittää teille kysymyksen, melko yleisluontoisen sellaisen. Joillakin aloilla tärkeimmät säännöt, joita EU on antanut ja jotka liittyvät tiettyyn alaan, ovat juuri kilpailusääntöjä. Ajatellaanpa vaikka urheilua. Siellä ei ole Euroopan tason lakeja, jotka siis todella koskisivat vain urheilua. Toisaalta taas sisämarkkinasäännöt, erityisesti kilpailusäännöt, pätevät myös urheilun alan yleisesti silloin, kun kyse on taloudellisesta toiminnasta. Näin ollen siis EUn politiikka tuolla alalla, mutta myöskin muilla aloilla, erityisesti yleishyödyllisten palvelujen alalla, on rajoittunut vain näihin kilpailusääntöihin. Lisäksi kilpailusääntöjä ei välttämättä eritellä eri alojen mukaisesti, vaikkakin tuomari voi soveltaa sääntöjä eri tavalla alasta riippuen. Eri, siis kysyn seuraavaa komission jäsen. Älkää ottako tätä jonkinlaisena kompakysymyksenä tai ansana. Minä itse olen tässä puolueeton. Mutta oletteko te poliittisesti ja oikeudellisesti tyytyväinen siihen, että kilpailusäännöt joillakin aloilla eivät tukeudu myönteisiin säädöksiin, joilla säännellään kilpailua ja EU-politiikkaa. Kun puhun urheilua, urheilusta, niin miten te määrittelisitte kilpailusäännöt, joita voitaisiin asianmukaisesti eh, soveltaa urheilualaan, vaikka EUlla ei ole selkeää toimivaltaa urheilun alalla. Ja sitten puhun Espanjaa. Tai jos... Ihan muutama sana vielä tässä loppuun Espanjaa principale question. Kiitos puheen komission jäsen. Ihan muutama sana. Minä olisin yhden kysymyksen halunnut esittää, mutta Elisa Ferreira sen esitti ja te vastasitte siihen. Komission kollegio on pyrkinyt viime aikoina sääntelemään peruspankkitoimintaa ja haluaisin, että olette varovaisia tässä. Tämä valiokunta on sekä Barnierlle että Useille tästä jo raportoinutkin. Tämä on hyvin tärkeä asia meille. Jos ajatellaan kaikkia mahdollisia käyttäjiä eh, niin, että heillä olisi pääsy pankkipalveluihin. Tämähän liittyy myöskin strategia EU 2020 strategia Miten voidaan toimia niin, että pankit eivät jätä palvelematta tiettyjä asiakkaita niin, että kaikilla olisi tasavertaiset tasavertainen pääsy näihin palveluihin. Hyvää lomaa, vaikkakin pelkään, että ette aivan rauhassa saa lomailla. Muchas gracias. Kiitokset, kiitokset. Tämä urheilukysymys. Jos nyt muistan oikein, niin perustamissopimuksessa on uusi oikeusperusta äh, urheilun osalta. Kilpailun näkökulmasta katsottuna on ollut joitakin tapauksia ja on joitakin tärkeitä tapauksia, jotka ovat liittyneet tiettyjen urheilulajien, ammattiurheilulajien kilpailunäkökulman, vaikkapa juuri audiovisuaaliselta puolelta. Tässä on aika paljon rahaa pelissä, tämä on siis taloudellista toimintaa. Ja sitten joitakin tapauksia on myös, joissa asiaa tutkitaan, koska tarvitaan tiettyjä sektorikohtaisia suuntaviivoja joidenkin valtion tukien osalta. Voidaanko rakentaa infrastruktuuria, joka olisi julkista ja liittyisi urheiluun? Tuossa yhtenä päivänä keskustelin yksikköitteni kanssa Unkarin meille ilmoittamasta tapauksesta. Unkarin hallitusta tuo aloittaa ehdottaa sellaisen rahoitusohjelman, jolla rakennettaisiin rakennus, urheiluinfrastruktuuria ja jota voitaisiin käyttää sitten joidenkin ammattilaisseurojen toimintaan. Ja tämä tietysti luo sitten ainakin kilpailun, urheilun saralta tietyn kilpailuongelman, että tämä on tietysti ihan tärkeä. Ja he ovat pyytäneet sitten meiltä arviota, että missä määrin nämä tuet ovat yhteensopivia ja eivät. Ja kun meillä tietysti on sektorikohtaisia suuntaviivoja, kuten muillakin alueilla, niin aivan emistämästä kertaa nyt tarkastelemme asiaa tällä tavalla urheiluinfrastruktuurin näkökulmasta ja tarvitaan artiklaa 107 ja nyt meidän pitää sitten Unkarin viranomaisten kanssa tutkia tätä tilannetta, missä määrin tämä on yhteensopiva tämä tuki ja, tai ei. Sitten on myöskin muita aspekteja, jotka liittyvät urheiluun, jotka voivat kenties luoda äh, kilpailutilanteita kilpailun rajoitusten osalta. Mutta jos nyt muistan oikein, niin ainoa tapaus, josta olemme keskustelleet ja analysoineet, liittyi audiovisuaalisiin oikeuksiin, siis tällaisen taloudelliseen näkökulmaan. Joka tapauksessa se, olipa sitten kysymys urheilusta tai muista sektoreista, niin se, että ei ole olemassa eurooppalaista lainsäädäntöä, niin se ei estä meitä soveltamasta kuitenkaan eurooppalaista lainsäädäntöä, EU-instrumentteja tai perustamisopimuksia kilpailun näkökulmasta, onpa kysymys sitten valtiotukien valvonnasta. Me voimme ainoana niitä valvoilla tai sitten kartelleista tai kilpailurajoituksista tai yhteenliittymistä. Ja tässä on tietysti veroja eri maiden välillä. Joskus meidän sääntöjemme äh, toimeenpanemisessa on tarkasteltava sitä, kuinka kussakin maassa asiat tapahtuvat. Ja tässä nyt viittaan esimerkiksi Ranskaan juuri. Se, että nämä hevosveikkausmonopolit katosivat, niin tätä nyt tarkastelemme. Tämä on ihan ranskalainen juttu. Tässä yksi päivä sanoikin kollegoille, että ihan uskomatonta, kuinka äh, paljon. Meillä on ranskalaisia keskustelukumppaneita, jotka ovat tulleet meitä näkemään tai lähettäneet kirjeitä ja niin poispäin. Ja minun maastani sitten taas, joka on siinä naapurissa, kukaan ei olisi laittanut tikkua ristiin tämän tyyppisessä asiassa, niin että mm, tällä on tietysti tiettyä sensibiliteettiä. Ranskassa ainakin näin, ja tietysti me haluamme ottaa tämän huomioon. On siis sektorikohtaisia eroja, maakohtaisia eroja, ja sitten valtion tukien osalta tietysti on paljon sektorikohtaisia äh, suuntaviivoja, niitä on noin 30 ainakin, äh, jotka liittyvät valtion tukiin. Ja äh, sitten joissain muissa tapauksissa käytetään suoraan perustamissopimuksia tai oikeuskäytäntöä, jos sitä on olemassa. Ja taas näissä kilparahoituskysymyksissä meillähän on lainsäädäntöä, jonka pohjalta tietyillä sektoreilla sitten lähestymistapa toteutuu. Mutta en usko, että tässä olisi mitään yhteen sopimattomuutta, että kilpailua pakotetaan, kilpailun pakotetaan. No ei, kilpailu on välttämätöntä, tarpeellista ja valtion tukia voidaan käyttää vain EU-tasolla, Euroopan tasolla. Ähm, muutoinhan, jos sitä lähdetään EU-tasolta antamaan, niin sitten voidaan sanoa hyvästi, että yhteismarkkinoille sitten äh, Rova Gulag, pankkipalvelut, olen ihan samaa mieltä kanssanne. En tiedä, onko olemassa mitään esteitä eurooppalaiselle lainsäädännölle tältä osin. Ihan rehellisesti sanoen, en ole nyt ollenkaan varma tästä. Sitten jos ajatellaan äh, kilpailunäkökulmasta, niin äh, kyllä kilpailun esteet on poistettava mutta en ole varma siitä, josko yksillä, yksittäisen henkilön mahdollisuus käyttää pankkikorttinsa koodia liittyy nyt tähän, mutta tarkastelen tätä asiaa. Niin, halusin vain lähinnä tietää, minkälaisissa puitteissa kollegiossa voitaisiin käyttää, käydä tätä keskustelua. Tämä koskee 80 2 miljoonaa eurooppalaista, 8,2 miljoonaa eurooppalaista, joilla on ongelmia päästä pankkipalveluihin käsiksi. Kysymys on kuitenkin kilpailun rajoituksesta, jos yritysten välistä toimitaan. Minä en sanonut, että kyse oli kilpailun rajoittamisesta. Kysymykseni oli todella lyhyt. Jotkut esittivät niitä viisi. Not. Panen merkille tämän kysymyksen. Oikein panen sen merkille. Thank you very much indeed. Kiitos oikein paljon. Kuten jo sanoin, niin tapaamme teidät jälleen 22. päivä syyskuuta. Ei 22. heinäkuuta, siis siitä, siitä pystytte luikertelemaan. Me jatkamme keskustelua vapaasta kilpailusta ja kilpailupolitiikasta. Minun täytyy pyytää seura- seuraavaksi vanhin, virkajältään vanhinta ihmistä paikalle, koska varapuheenjohtaja ei ole saatavilla. Jose, Jose Markia Carvalho tulee tänne johtamaan puhetta, joten tässä on tämmöinen pieni paussi.

Señorías, vamos a, vamos a... Arvoisat edustajat, jatkamme tätä istuntoa tavanomaisen tapaan. Meillä on ensimmäiseksi tässä EUn kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus ja tämän esittelijä on Lucia. Lucia Mikäs tämän tytön nimi nyt onkaan? joka esittelijä on siis hyvä ystäväni Andrea Schwab, joka nyt ei taida kuunnella minua ensinkään. Herra Schwab, teillä on puheenvuoro. Herr Vorsitzender, es tut mir natürlich leid, dass ich Ihnen gerade... Niin, anteeksi nyt puheenjohtaja, että en kuunnellut tästä. No nyt kuitenkin on hyvä, että, hyvä, että voin tässä ottaa kantaa. E, nämä oikeussuojakeinoista. No, tässä on ollut mahdollisuus kyllä toisista ryhmistäkin. olivien edustajien kanssa käsitellä tätä asiaa ja myöskin näistä kilpailusäännöistä. Mitä, mikä on tärkeää on se, että instrumentti on horisontaalinen, kuten oikeusasiain valiokunta on todennut. Ja tällä tavalla tämän pitäisi olla siis kaiken kattava eh, väline, nämä kollektiiviset oikeussuojakeinot. Eurooppalainen eh, kehys, oikeuskehys on käyttämättä osittain, mutta tässä nyt kaiken kaikkiaan on kysymys melko kehittymätön osa oikeuden käyttöä. Siksi Tämä pitäisi ensin soveltaa pienellä alueella ja katsoa, miten tämä kilpailulainsäädäntöön suhtautuu ja keskittyä niihin asioihin. Euroopan komissio on ilmoittanut parlamentillekin, että se mitä tulee kilpailulainsäädäntöön, niin artiklan 114 mukaan pitää olla yhteispäätösmenettely parlamentin kanssa käytössä. Kaikki kilpailupolitiikan tai kilpailuoikeuden eh, alat eh, ovat sellaisia, että ne kuuluvat eh, komissiolle ja neuvostolle ja ainoastaan sitten collective redress-kysymyksiin parlamentti voi tulla kuulluksi. Ja artiklassa 114 me tulemme sitten kuitenkin sen myötä, sen myötä mm, tähän kuulemismenettelyyn. Mitä kansanpuolueeseen tulee, niin on aina sanottu, että pitäisi pyrkiä siihen, ettemme joudu samaan tilanteeseen kuin Amerikassa. Olen aivan vakuuttunut siitä, että me emme voi eurooppalaisina lainsäätäjinä käyttää kaikkia niitä toimivaltuuksia, joita on Siis joka tapauksessa pitää varmistaa se, että amerikkalainen tilanne ei siirry meille. Tässähän on, eh, ei mitään contingency fees, täällä ei ole kysymyksissä eikä näitä eh, palkkioista tai voitoista, jotka liittyvät sitten onnistuneeseen prosessiin. Silloin kun kantaja, jos kantajalla ei ole varaa nostaa kannetta, niin silloin – täytyy toimia sillä tavalla, että hänellä on kuitenkin asianajaja käytössään jo prosessin alusta asti. On hyvin paljon esimerkkejä, joissa eurooppalainen oikeusjärjestelmä ainakin yksittäisissä kaupungeissa eh, on mahdollista toimia kuitenkin sillä tavalla, kun Amerikassa tehdään. Jos on forum shopping, Eh, Euroopassakin mahdollista, niin sehän tarkoittaa sitä, että hyvin monet eri oikeudenkäyttöalat tulevat tähän mukaan ja tämä saattaa johtaa siihen, siihen, että amerikkalainen järjestelmä kuitenkin tulee mahdolliseksi Euroopassa, vaikka mistä halua. Jäsenvaltiot, kuten te tiedätte, ovat hyvin epäileväisiä tässä collective redressing kysymyksessä. Jäsenvaltiot sitoutuvat siihen, että ei pelkästään hyväksytä eurooppalaisia osia eh, tästä järjestelmästä, vaan että he maat muuttavat, sopeuttavat oma prosessioikeusjärjestelmänsä sillä tavalla, että eh, class action ei tule mahdolliseksi. Jäsenvaltioiden on tehtävä nämä muutokset, jotta amerikkalainen järjestelmä ei ujuttaudu meille. Mitä tulee kantajaan, niin kaikki se vahinko, mikä kilpailu vääristymissä tai kilpailuloukkauksissa on koettu, niin sille täytyy löytyä joku kehys. Sanchez Presedo ja monet muut ovat käsitelleet tätä asiaa jo viime parlamenttikaudella. Äh, passing on defense silloin, kun on kysymyksessä kartellista, kartelli, ja alussa jo kilpailun sääntöjä noudatetaan, niin ennen kuin tämä tuote tulee kuluttajalle ja siinä matkalla tapahtuu paljon, eikä ole oikein selvää, että eh, miten kuluttaja, mihin tahoon kuluttaja sitten voi tämän valituksensa osoittaa mahdollinen valitus, niin jos käännytään edellisen etapin puoleen, niin siellä on monen, monella tavalla kumuloitunut tämä liika hinta ja ja kyllä tästäkin tällaiset vääristymät pitäisi poistaa. Me tarvitsemme eurooppalaista sääntelyä, olemassa oleva järjestelmä, joka meillä on, niin se tarkoittaa sitä, että monet tiedot, jotka ovat, ne täytyy toimittaa komissiolle siviiliprosesseissa. Ja nyt olemassa oleva kartellijärjestelmä, josta me olemme kuulleetkin, niin meidän täytyy pitää nykyiset säännöt voimassa. Minä haluaisin tässä omassa työssäni kyllä tämän päälle rakentaa ja nyt minä olen hyvin kiinnostunut kuulemaan siitä, mitä muista ryhmistä olevat kollegani eh, ovat ajatelleet asiasta. On tarkoitus löytää muiden ryhmien kanssa eh, sellainen kanta, että voimme oikeusasioiden valiokunnille antaa tällaisen yhtenäisen näkemyksen ja miettiä, kuka tästä on sitten vastuussa. Muchas, muchas gracias. Kiitokset Andreas älykäs, älykkäänä esittelijänä. Hän käsitteli tässä samalla nämä kolme kilpailupolitiikkaa käsittelevät kohdat, EUn kilpailupolitiikkaa vuosikertomus, ja valtiotukisääntöjen uudistukset sekä kollektiiviset oikeusturvakeinot, kaikki nämä olivat tässä. Ja nyt haluaisinkin, että nyt kaikki ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoron näistä kolmesta kohdasta, voisivat nyt niin tehdä. Herra Simon on täällä ilmeisesti, kenkin haluaa varmasti käyttää puheenvuoron. Äh, niin, minä puhun omasta oma-aloitemietinnöstäni. Kuten jo äsken sanoin, niin valiokunta käsittelee tässä Euroopan kannalta hyvin tärkeää kysymystä. Yleishyödylliset palvelut vaikuttavat sosiaalimalliimme ja edesauttavat myös yhteiskunnan elämää, kilpailukykyä, yritysten kannalta ja niin edelleen. Jotta tämä kaikki voisi olla toimivaa ja jotta palvelut olisivat mahdollisimman hyviä kuluttajien kansalaisten kannalta, niin kaikkien väestöryhmien täytyy päästä palveluihin käsiksi. Näin ollen palvelujen täytyy olla korkealaatuisia ja palvelujen käyttäjien ja palvelujen tuottajien täytyy noudattaa tiettyjä oikeustakuita ja oikeustakuiden täytyy heidät kattaa. On kuitenkin käynyt ilmi, että jonkinlaista oikeudellista epävarmuutta on vielä. Oikeusperusta ja oikeuskehys ei ole kovinkaan selkeä yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen osalta. Haluaisinkin todeta, että keskusteluissamme meidän täytyy palata mahdolliseen ratkaisuun eli horisontaaliseen kehykseen, joka koskisi yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja 14 eh, artiklan mukaisesti. Horisontaalisesta kehyksestä puheen ollen, niin ei voida puuttua siihen, miten jäsenvaltiot nämä yleishyödylliset taloudelliset palvelut järjestävät. Se on jäsenvaltioiden tehtävä. Niiden tehtävä on äh, taata julkiset edut näitä palveluja tuotettaessa toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Vain osa oikeuskehyksestä tähän liittyy. Kyse on erityisistä järjestelmistä tiettyjä yksittäisiä palveluja kohti. Komission ehdotuksessa pyritään lisäämään avoimuutta ja äh, siinä halutaan omaksua eriytetty suhtautumistapa, mitä tulee yleishyödyllisille taloudellisille palveluille osoitettuun julkiseen tukeen. Konkreettinen ehdotus on se, että asioita yksinkertaistettaisiin niin, että ainakin vähennettäisiin byrokratiaa ja selkeytettäisiin oikeudellisia näkökohtia. Olisi myös tietyt ilmoitusvelvollisuudet, joista äskenkin puhuimme. Tähän liittyvät myös rangaistukset. Nämä ovat hyvin myönteisiä asioita ja de minimis sääntö paikallisten palvelujen osalta olisi mielestäni tai vaikuttaa mielestäni hyvältä asialta, kun otetaan huomioon, että tällaiset palvelut eivät millään tavalla vaikuta jäsenvaltioiden rajat ylittävään toimintaan ainakaan vähimmäistasolla. Näin ollen täytyy kuitenkin taata, että kilpailu ei vääristy. Uusi de minimis-sääntö paikallisille palveluille. On keino, jonka avulla voidaan löytää lähestymistapa siihen, millaisia korvauksia annetaan, minkälaiset ovat liikevaihdot juuri palvelun toimittajien osalta. Sosiaalipalvelujen tietyt kynnysarvot on myös huomioitava, jos haluamme selventää tätä ja haluamme parantaa oikeusvarmuutta. Äsken jo totesinkin, että mielestäni olisi hyödyllistä äh, terveyspalvelujen jättää ulkopuolelle terveyspalvelut, vanhusten huolto ja vammaisille suunnatut palvelut. Jos kuitenkin käy ilmi, että että kyse on sosiaalista asuntotuotantoa tai sairaaloita vastaavista palveluista. Kun ajatellaan suuria yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, niin niiden osalta komissio haluaa säilyttää tehokkuuden. On paljon asioita, jotka tätä kantaa puoltavat. Hyvät kollegat, olen lukenut raportin tuesta, jota on annettu Deutsche Mantille. Mitään ulkoista valvontaa ei ole ollut, vaan vain oma valvonta on suoritettu. Ja tämä on ihan kamalaa. Haluaisin tietää, mitä komissio voi tässä tehdä. Mielestäni kuitenkaan 106 artikla on ainut mahdollinen oikeusperusta, jota voidaan soveltaa. Nyt tämä demarkasia on kuitenkin tuomioistuimessa ja jos neljää Altmark-tuomion kriteeriä noudatetaan, niin silloin ei ole kyse valtion tuesta. Siis jos komissio voi varmistaa sen, että näitä neljä, nämä neljä kriteeriä täyttyvät. Tässä asiassa emme edistyneet äskettäisessä keskustelussa ja tulevien viikkojen aikana mielestäni meidän täytyy tätä vielä käsitellä. No, ei ole väliä sillä, miten tehokkaana tätä pidetään, mutta mielestäni komissiolla ei ole tässä asiassa oikeus perustaa. Kiitokset, herra Simon. Seuraavaksi herra Sanchez Presedo. Kiitokset, puheenjohtaja. Tässä on nyt sitten otettu yhdessä nämä kolme eri esityslista kohtaa. Minä jo tuossa komission kanssa keskustellessa otinkin huomioon yleisölliset taloudelliset palvelut ja tuossa yhteydessä ilmaisen huoleni siltä osin, että tätä asiaa pitäisi käsitellä subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti – ja myöskin ottaa huomioon kysymykset, jotka eivät liity pelkästään yhteisöasioihin, vaan mihin tahansa sääntelyyn. Ja että tässä pitäisi olla suojalausekkeita ja millään lailla syrjäytymistä ei pitäisi tätä kautta lisätä ja osallisuus päinvastoin ja palveluiden saanti pitäisi ottaa erityisesti huomioon ja että tässä pitäisi olla riittävä kate. Mutta erityisesti nyt haluaisin liittyä tai puhua tästä kollektiivisesta oikeussuojakeinosta, josta herra Schwab puhui ja, ja josta komissio nyt on vielä tekemässä ehdotuksiaan. Tämä on erittäin tärkeä asia äh, Ekon valiokunnassa, erityisesti kun ajatellaan juuri kilpailupolitiikkaa ja me olemme jo keskustelleet tästä viime vaalikaudella ja pääsimme siihen, että saatiin aikaan huomattavia sopuja ja tämä on yhteisön oikeuden tehokasta täytäntöönpanoa ja tietysti myöskin äh, tässä otettava kansalaisten juridiset oikeudet huomioon ja tietysti myöskin äh, rikomuksissa tuomioistuin on todennut äh, korvaukset välttämättömiksi ja tietysti tässähän kysymys on myöskin turvallisuudesta ja on hyvin tärkeää, että näiden oikeussuojakeinojen kautta päästään kumulatiivisiin oikeuksiin ja tässä pitää poistaa kaikki epävarmat elementit joka tapauksessa taloudellisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta nämä asiat ovat tärkeitä. Mutta jos ajatellaan metodia, niin kuinka sitten näitä asioita sitten eri sektoreilla, eri osa-alueilla käsitellään ja kun ajatellaan, että kysymys on kenties yhteisön toimivaltuuksista. No minä en ole puoltaneet sitä, että kysymys on yhteisistä periaatteista, että meillä olisi horisontaalinen instrumentti, jossa nämä yhteiset periaatteet otettaisiin huomioon, että pyrittäisiin löytämään johdonmukaisia ratkaisuja ja tämä horisontaalinen instrumentti pitäisi saada sellaiseksi, että se olisi joko lainsäädännön tai ei, mutta minusta tässä tilanteessa komission suuntautuminen, että tiedonannon kautta tämä asia viedään eteenpäin on oikein hyvä asia. Ja tietysti tämä lainsäädännöllisesti katsottuna tuo paljon enemmän vielä kysymyksiä esille, koska tässähän ei ole mitään yleistä Euroopan unionin toimivaltuutta äh, näihin kollektiivisen oikeussuojakeinoihin tai jos kysymys on korvauksista Muutoin tämä käsitellään siis kansallisessa oikeudessa jokaisessa jäsenvaltiossa ja EUlla on vain sektorikohtaista toimivaltuutta ja sillä on omat menettelytapansa tietysti ja tietysti omat oike- oikeusperustansa myöskin. Jos ajatellaan kilpailupolitiikkaa, on niin aivan ilmeistä, että on olemassa yhteisiä aspekteja, mutta on olemassa myöskin äh, tiettyjä spesifejä aspekteja. Esimerkiksi jos kysymys on vaikka siitä, että tekee valituksen äh, tätä kautta, äh, jota sillä olisi vaikutusta, sopimusta jos ajatellaan pelkästään vain yksityisiä suhteita, vaikkapa eri osapuolien välillä, myyjän ja ostajan välillä, niin jos tässä ei ole toimivaltuuksia, niin silloinhan kysymys on pelkästään vain yksityisestä toiminnasta, vaan kysymys on myöskin julkisesta toimivaltuudesta, julkisten viranomaisten toimivaltuudesta, ja tässä on myöskin siis kilpailun osalta vastuuta, ja tämä tietysti kuuluu myöskin yksityiseen puoleen. Sitten yksityinen ja julkinen pilari ovat tietysti toisiaan täydentäviä. On olemassa tässä tiettyjä aspekteja, jotka liittyvät yhteisön toimivaltuuksiin ja on muistettava, että on olemassa myöskin synergiamahdollisuuksia ja mahdollisuuksia niveltää näitä asioita äh, kilpailuoikeuksiin. Tietysti tässähän meillä on jo tiettyjä kokemuksia ja varmasti kaikki ovat samaa mieltä niistä kriteereistä, mitä meidän pitäisi välttää Yhdysvaltojen, Yhdysvaltojen osalta. Yhdysvalloissahan on olemassa tällainen kolmoishyvitysperiaate, tahto, tämä tarkoittaa sitä, että korvaukset ovat suurempia kuin mitä vahingot ovat olleet. Ehm, ja tietysti tähän liittyvät myöskin vielä viivästykset ja toisekseen eh, se, kuinka asianajajille annetaan palkkioita, niin Yhdysvalloissahan tietystikin eh, siellä ollaan aivan eh, eri suunta viivoilla kuin täällä jäsenvaltioiden kulttuureissa. Uskon, että on enemmän neutraliteettia ja mitä tulee sitten tiedon saantiin on tärkeää, että kilpailu osalta tässä on tiettyjä hyvin spesifiä aspekteja, koska tässä tietysti on myöskin otettava huomioon nämä armahdusmahdollisuudet, eikä voida ajatella, että että komissiota toisaalta heikennettäisiin sen mahdollisuuksissa hajottaa kartelleja. Ja kysymys on siis hyvin spesifeistä kysymyksistä ja uskon, että niitä täytyisi tarkastella hyvin tarkkaan. Ja toisaalta lopuksi tässä olisi hyvä myöskin pyrkiä välttämään liiallisia kollektiivisten oikeusoikeinojen käyttämisen näiden amerikkalaisten ryhmäkanteiden tapaan. Ne ovat aivan eri luonteisia. Uskon, että olemme nyt jo ponnistelleet ja meidän täytyy pitää pyrkiä ponnistelemaan näitä oikeussuojakeinojen käyttöönottamisen puolesta ja on myöskin annettava mahdollisuus myöskin tällaiselle opting-in-vaihtoehdolle ja äh, myöskin tietysti viranomaisten täytyy tässä ottaa huomioon uhrit. Äh, on hyvin tärkeää muistaa, että jos on ollut useita uhreja, mutta äh, vahingot ovat olleet pieniä, niin ehkä kuitenkin ne pitäisi pyrkiä välttämään tällaiset kollektiiviset oikeussuojakeinot, jotta tästä tulee liiallisia taakkoja. Mutta kuitenkin uskon, että edun saajien täytyy toimia myöskin järkevästi ja jos ajatellaan vaikkapa maksuja uhreille, niin uskon, että tämän asiasta meidän pitää vielä keskustella ja miettiä myöskin kenties sitä, että voi olla myöskin tiettyjä yhdistyksiä, joilla on tiettyjä ähm, toimivaltuuksia, jotka ovat ehkä eurooppalaisia luonteeltaan ja että ne liittyvät eurooppalaisiin kilpailuoikeuksiin. No, joka tapauksessa kysymys on hyvin spesifisestä kysymyksestä ja minä tuen siitä, että vaikka tietysti me tarvitsemme tämmöisen horisontaalisen instrumentin ja vaikka meidän täytyy vielä tarkastella tiettyjä Ähm, aspekteja tässä asiassa, niin en usko, että kaikki vastaukset ja ratkaisut ovat samanlaisia, koska on olemassa erilaisia oikeuspohjia, eikä tämä välttämättäkään myöllä ole eikä kaikki, eikä kaikki oikeusarkkitehtuurit ole samanlaisia, niin että uskon, että me tarvitsemme vielä kilpailun saralle aivan erityistä lainsäädäntöä tältä osin, ja uskon, että kenties äh, tämä asia pitäisi ratkaista tällä vaalikaudella uskon, että vielä varmasti on myöskin muitakin ongelmia ja osa-alueita, joissa tätä kokemusta voitaisiin käyttää ja jossa voitaisiin siis pyrkiä löytämään samanlaisia ongelmia ja tekemään samanlaisia analyysejä. En usko, että tältä osin voimme vielä ratkaista kaikkia kilpailupolitiikan ongelmia. Uskon, että on olemassa osa-alueita, joissa ei vielä riittävällä tavalla ole näitä seurauksia arvioitu ja tutkittu. Niin, se, että miksi olen täällä, niin se johtuu vain virka iästäni niin tämä tarkennuksena. Se rouva Okonie. Merci, monsieur le président. Cher Peter. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Peter, hyvät kollegat. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että valikunta komissio on halunnut uudistaa valtion tukisääntöjä. Ja muistutan, että tämä pyyntö oli jo tässä valiokunnassa esitetty silloin, kun työstimme lausuntoa, jonka siis yhdessä Petrin kanssa jo tekemin. Se koski silloin yleishyödyllisiä sosiaalisia palveluja. Olen täysin samaa mieltä ensisijaisista tavoitteista, jotka komission jäsen Almunia määritteli. Näitä olivat siis selventäminen, se on hyvin tärkeä asia, sekä suhteellinen että eriytetty lähestymistapa. Miten sitten näitä kahta ensisijaista tavoitetta tulisi toteuttaa käytännössä? Odotan toki ja kuulinkin osan jo Peterin antamista vastauksista, mutta haluaisin antaa joitakin kommentteja. Tässä on hieman hämmennystä. Monet vielä korostavat erityisesti suhteellisuusperiaatetta. Toiset puhuvat siitä, ovatko palvelut paikallisia, alueellisia, kansallisia ja niille pitäisi sitten säännöt määritellä. Millä tavalla suhtaudutaan? Suhtaudutaanko yleishuodollisiin sosiaalisiin palveluihin taloudellisiin palveluihin liberaalisti vai jollain muulla tavalla. Täytyisi kuitenkin varmistaa se, että jäsenvaltiot tai paikallisviranomaiset voivat määrittää sääntönsä erityisesti niiden julkisten palvelujen osalta, joihin kilpailusääntöjä ei sovelleta. Tämä on melko hankala keskustelu. Meidän pitää olla enemmänkin käytännöllisiä, ei niinkään eh, dogmaattisesti tähän suhtautua tiettyjen oppien mukaisesti. Mielestäni meidän täytyy olla kunnianhimoisia, jotta Euroopan unionille saadaan todellinen poliittinen ja oikeudellinen lähestymistapa, jotta se olisi myöskin johdonmukainen yleishyödyllisten palvelujen alalla. Komissiolla on joitakin e- epäilyksiä. Meillä myös erityisesti valtion tukien valvonnan suhteen, mitä tulee yleishyödyllisiin palveluihin. Ja haluaisimme, että kaikki sellaiset käsitteet määritellään, jotka vielä ovat epäselviä olipa kyse sitten elasta tai riittävästä korvauksesta tai hyödystä Näihin niin Peterkin viittasi. Tässä täytyy tietyllä tavalla asettua paikallisviranomaisiin saappaisiin, miettiä mitä hänen täytyy tietää ja miten hän näitä sääntöjä soveltaa. Metodimme täytyy siis olla hyvin selkeitä, ne täytyy suunnata palvelut järjestäville paikallisviranomaisille, koska tämän uudistuksen tärkein tavoite on juuri tämä ja meidän täytyy pyrkiä siihen, että uudistus hyödyttää paikallisviranomaisia. Kiitos. Sophie Intveld. Ähm, yes. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten monet muutkin kollegat, olen seurannut tätä keskustelua vuosi vuodelta ja aina sama keskustelu käydään uudestaan. Samat argumentit ja samat ihmiset puhuvat, kuten minäkin. Ja aina tämä sama tuska ennen lomia. Kun me käytämme tätä subsidiariteetti-sanaa, niin ei se liity mitenkään palvelujen laatuun, vaan se liittyy poliitikkojen valtaan. Ehkä meidän pitäisi tästä nyt päästä eroon. Ja haluaisin tässä edellisen puhujan mielipiteisiin viitaten ja Högmarkinkin puheisiin viitaten. Ehkä meidän pitäisi alkaa huolehtia palveluiden laadusta. Eurooppa on syvässä kriisissä. Me olemme aivan halvaantuneita ja meillä on sellaisia järjestelmiä käytössä, jotka toimivat viime vuosisadalla, mutta eivät nyt. Miten me voimme väittää, että julkiset palvelut pysyvät sillä tasolla, kun ne, kun ne ovat, ja kun katsotaan kustannuksia? Ka- terveydenhuoltokulut ovat räjähtämässä Emmekä voi sanoa, että kaikki pysyy ennallaan. Me ehkä haluamme pitää kaiken ennallaan, mutta maailma ympärillämme muuttuu, vaikka siitä ettei pitäisikään. Kuten Högmark sanoi, pitäisi olla enemmän visioita, pitäisi olla enemmän rohkeutta, kun näitä kysymyksiä lähestytään. Pari yksityiskohtaa on täällä esittelijä ottanut esiin esimerkiksi tehokkuustestit palveluiden kohdalla. Ehkä komissiolla on oikeus perustaa tehokkuuden tarkastamiseen tai sit ei, sitten ei, mutta ei minä siitä välitä. Kysymys on siitä, mitä kuluttajat ja käyttäjät ajattelevat näistä palveluista. Muistan itse, kun olin esittelijänne Multicourse-paketin kohdalla, niin muistatteko mitä sanon? No ei tämä ole mitään hassua ja hauskaa. Ei ole mitenkään merkittävää se, mitä poliitikot ajattelevat palveluista, vaan se, mitä käyttäjät, eh, niin Mantsi Cruz kohdassa minä viisi vuotta sitten esittelijänä sanoin, niin siellä to- sanottiin, että käyttäjien mielipiteet eivät ole tärkeitä – puhutaan näistä tuetusta asumisesta ja terveydenhuoltoalasta, sosiaalipalveluista ja me olemme samaa mieltä, että tarkoitus näillä palveluilla on sosiaalinen tarkoitus. Mitä tulee julkiseen liikenteeseen ja teleliikenteeseen ja esimerkiksi internetin pääsyyn ja muihin tällaisiin asioihin, asioiden käyttö, niin nehän ovat hyvin tärkeitä kansalaisille ja olennaisia palveluita. Ei se tarkoita kuitenkaan sitä, että niiden pitäisi olla julkisen tahon tuottamia. Kun katson, miten paljon rahaa käytetään kansanterveyden sektorilla, niin emme me voi toimia samalla tavalla kuin viimeiset, viimeiset 10, 50 vuotta. Meillä on nyt sitten tällainen sosiaalinen asuntotuotanto, niin se on vapautettu siellä siellä on siirrytty tällaisiin vapaisiin markkinoihin. miksi, miksi sitten eivät markkinasäännöt niitä koskisi? Ei meidän, ole, ei meidän pidä vapauttaa koko sektoria yhtäkkiä ilman, että katsomme, mitä seurauksia tästä on. Kun me puhumme palvelujen eh, tarjoamisesta, niin ideologinen keskustelu alkaa heti siitä, että kenen pitäisi niitä tarjota. tarjota. En ole välttämättä sitä mieltä, että julkisen tahon tarjoamat palvelut ovat edellytys sille, että ne ovat hyviä. Ainoastaan julkisen tahon täytyy huolehtia siitä, että palvelut ovat hyviä. Onpa sitten yksityinen tai julkinen taho siinä palvelun takana – niin pitää tehdä kuten uskoisin Högmarkinkin ajatellen, että minkälaisia kannustimia on kullakin sektorilla, jotta saataisiin laatua, tehokkuutta ylöspäin ja kustannuksia alaspäin. Eikä käydä sitä keskustelua liberalisoinnista kullakin sektorilla ja nimenomaan muistaisimme käyttäjien vaatimukset. Next is Philippe Lambert. Kiitos ja sitten Philippe Lambert. Kiitos. Kiitos Sofi kerrankin. Äh, lähden tässä sinun puolellesi, koska meidän nyt pidä nähdä asioita äh, mustavalkoisesti ja sanoa, että markkinat ovat pahasta ja valtio hyvästä tai päinvastoin. Uskon, että meidän pitäisi todella ajatella loppukäyttäjää tässä, mutta lähdetään nyt terveysalasta äh, puhumaan, koska sinäkin teit niin. Sen osuus on 16 prosenttia BKT ja tämä on enimmäkseen yksityistä, yksityistä työsektoria Euroopassa. Kaiken kaikkiaan ää, nämä ää, on 11 prosenttia BKT. Tämä on yksityistä sektoria. Tässä siis ero Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Ja ää, en nyt tiedä, kuinka paljon rahalle vastinetta saa, mutta haluaisin muistuttaa teille, että joka tapauksessa mitattavissa tuloksissa, jos ajatellaan elinikää, elämänlaatua, ikääntymisen laatua, etc., niin uskon, että EK, 11 prosentilla VKTstä e me pystymme toimimaan paremmin kuin Yhdysvallat eh, siis tällä rahamäärällä. Minä valitsen siis julkisen järjestelmän. Onko tässä nyt sitten väärinkäyttöä, onko tässä sitten eh, tuhlailua, rahan hukkaan heittämistä. No tietysti sitä on pitäisikö meidän sitten tehdä, mitä me voimme tämän järjestelmän parantamiseksi, no totta kai ole samaa mieltä, mutta e, mielestäni tässä ei ole riittävästi yksityistä sektoria mukana koska sielläkin on myös tehottomuutta ja rahan hukkaan heittämistä. Ja se, mikä minua tässä häiritsee, että kun katsotaan useampia yksityisiä toimijoita, ja jos olette olleet tässä mukana, kyllä tiedätte, mistä on kyse, ja tiedätte siis, että asiakas, loppukäyttäjä on vasta kolmas tai neljäs huolenaihe. Ykkönen, kakkonen ja kolmonen ovat osakenomistajia. Ja tämä tietysti kaikki äh, kuluttajan, loppukäyttäjän kustannuksella. Jos kysymys on yksityisestä, hyvin johdetusta yrityksestä, niin meidän ei pitää millään lailla huijata itseämme ja sanoa, että yksityinen sektori optimoituna on äh, paras palvelun tuottaja vähimpään hintaan, vaan äh, yksityisen sektorin tavoite, kuten tiedämme, on lyhyen aikavälin ajattelua. Äh, lyhyellä aikavälillä he haluavat vain osakenemistain etuja. Itse tietenkään ole huonoa, että halutaan veittoja, vaan että jos äh, lähdetään siihen suuntaan, niin tämä ei toimi. Siis kyllä, kyllä on ollut joitakin tällaisia sävyjä, mm, joiden pohjalta on sanottu, että julkinen sektori ei toimi hyvin. Minä voin teille vakuuttaa, että minua ei kiinnosta se, että suurten yritysten osakkeenomistajat saavat entistä enemmän voittoja. Ja tätä nyt entistä enemmän on otettu esille. Jos julkista sektoria halutaan saada paremman toimivaksi ja suorituskykyisemmäksi, niin yksityisellä sektorilla minua ei kiinnosta millään lailla se, että annetaan voittoja – ja poliitikot voisivat ainakin vähäisen puuttua näihin valtavin suuriin yrityksiin. Sen takia tarvitsemme EU-lähestymistapaa ja sen takia olen aika paljon sinun linjoillasi, kun sanotaan, että onko tässä nyt oikeus perustaa vai ei. No joka tapauksessa uskon, että meidän pitäisi tältä pohjin toimia. Mutta uskon, että me tarvitsemme eurooppalaisen lähestymistavan julkisiin palveluihin. Se, mitä Almunia on tässä tehnyt, ja se suunta, johon komissio on menossa, on oikein hyvä ja pyytäisin Simonilta, pidän lähestymistavastasi, mutta uskon, että meidän pitäisi yksinkertaistaa sääntöjä ja taata se, että jos markkinavääristymiä ei ole, ja jos kysymys on näin pienistä asioista, vaikkapa paikallisviranomaistasolla, jota ne eivät todella vääristä markkinoita, niin en antaisi nyt ihan heille vapaita käsiä, mutta uskon, että tarvitsemme selkeämmät ja yksinkertaisemmat säännöt. Jos asiat ovat monimutkaisia, niin sillä tulee lisää kustannuksia ja toimipano on hankalampaa. Tämä olisi siis näkemykseni. Sitten tämä eu kilpailupolitiikka koskeva vuosikertomus, olen tässä vähän nyt hajalla. Andreas, olet varmasti samaa mieltä tästä. Tämä on nyt jo kolmas kerta. Varmasti olette kuulleet tämän jo aikaisemminkin, mutta uskon, että liikaa toimitaan perinteen mukaisesti tästä ja käteen. Mitä minä en pidä tästä. Kuinka voimme saada äänemme paremmin kuuluville? No ehkäpä yksi tapa olisi sanoa, että kun, no, kun meitä ei kuunnella, niin emme me sitten lähde millä lailla tätä asiaa uudistamaan. Tai kun sanotaan, että, tai sitten voidaan sanoa, että jos te ette kuuntele meitä, niin kun me pidämme energiatehokkuudesta, niin me haluamme sitten sääntää energian parempiin tarkoituksiin kuin tähän. Joka tapauksessa meidän on äh, päästävä tähän keskusteluun mukaan ja on hyvä vaikkapa tässä kes- kesän aikana miettiä tätä asiaa, koska muuttuminen saattaa olla, että jos sanomme asiaa, niin se jää kuolleeksi kirjaimeksi ja siinä se. Ja nyt sitten tämä kollektiivinen oikeussuojakeinoasia, jätän sen tässä kollegalleni vieressä. Thank you. Philip, I think in reply. Kiitos Filip. Yksi syy, miksi me olemme tämän mietinnön soveltamisalaa laajentaneet, on se, että yritämme sanoa, että me pyrimme todella saamaan oman vuotuisen kertomuksemme kilpailupolitiikasta sen sijaan, että vain reagoisimme komission antamaan kertomukseen. Tällä tav- siksi me toimimme näin. Sofi, sinä halusit vielä lyhyesti todeta jotakin. Täällä on kuitenkin vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Siinä on mukana myös kaksi esittelijää, mutta te nyt ilmeisestikin halusitte jotain reagoida Filipin sanomiseen. Jotta tulisi väärinkäsitystä. En minä sanonut, että joku sektori pitäisi liberalisoida tai ei, vaan meidän pitäisi katsoa kannustimia kullakin alalla sillä tavalla, että laatu ja tehokkuus paranevat ja kustannukset alenevat. Tämä keskustelu on aina kohdistunut siihen, että voidaanko valtion tukia käyttää julkisen vallan taholta – ja jos me puhutamme laadusta ja tehokkuudesta, jotka ovat eh, tavoitteena, niin mitä väliä sillä onko sektori liberalisoitu vai ei? Got Sven. Eh, Täällä on Sven ja sitten Sikarkis ja sitten Peter Simon ja Andreas Schweib. Ensin Sven siis. Ja, vielen dank. Mm, er- Kiitos. Aivan lyhyesti aluksi haluaisin sanoa, että nämä ryhmäkanteet ja kartelli kanteet, tai miten näitä nyt sanotaan juristien puolelta, niin meidän mielestämme, meidän kannattamme tässä valiokunnassamme on niin, että kun meillä on hyvin monenlaisia asioita tällä sektorilla, jota pitäisi ottaa huomioon, miten esimerkiksi laillisuuskysymykset, näiden rahoitussijoittajien puolelta, ovatko nämä, onko nämä otettu huomioon. Meidän pitäisi tätä alaa vahvistaa. Ja sitten prosessiriskit, niin miten ne jakautuvat. Jos on vahva yritys, niin onko se järkevä, että ihmiset ajavat yhdessä omia asioitaan ja saavat oikeudellista apua? Me tiedämme, että tätä voidaan väärinkäyttää me voimme Yhdysvalloista nähdä, nähdä että mihin se saattaa johtaa, koska hyvin paljon yrityksiä rajoittaa tämän, eivät uskalla mitään enää tehdä. Mehän tiedämme myöskin, että on sellaisia toimijoita, jotka, haluavat, jotka eivät halua ollenkaan tähän ryhmäkanteeseen puuttua, vaan haluavat antaa lobbareille ja muille mahdollisuuden ja jos sitten tehdään hyvin laaja ehdotus liberalisoinnista, joka kattaa eh, kaikki alat, niin sehän ei voi olla kuluttajien intressin mukaista. Joka vuosi miljardia, miljardia vaatimuksia jo pelkästään pääomasektorilta eh, tulee. Ja olisi järkevää nyt puhua siitä, että jos me periaatteessa olemme sitä mieltä, että yhteissääntely olisi myönteistä, niin sitten voidaan asiasta hyvin laaja-alaisesti puhua. Ja on järkevää tehdä myös ehdotuksia sektorikohtaisesti. Ja, ja näin voimme päästä asiassa, päästä asiassa eteenpäin. Mitä sitten laaja-alaisesti olisi järkevää tehdä, on se, että kuluttajasuojajärjestöjen roolia tässä prosessissa vahvistettaisiin. Sillä prosessioikeudessa on vähemmän vaaroja, jos asianajajat etsivät monia aloja, joissa näitä ryhmäkanteita voitaisiin nostaa. Tässähän on ei ole aina kuluttajansuojasta enää kysymys, vaan siitä, että saadaan mahdollisimman suuret voitot käärittyä kasaan. E, yksityisten, yksittäisten asian, asianajajien rooli on tärkeää juuri sellaisessa tapauksessa, jolloin kuluttajajärjestöjen kautta kuluttaja ei voi toimia. horisontaalisesti ryhmäkanne asia on mielestäni hyvä, mutta täytyy huolehtia siitä, että korvataan, korvataan niille ihmisille tapiot, jotka ovat kärsineet. Kuitenkin monet asiat unohtuvat tässä finanssikriisin tuoksinassa. Jos yksittäinen ihminen voi näitä talousrahoituspalveluja käyttää, niin silloin komission puolelta ei tulisikaan mitään sitovaa säädäntöä, vaan suosituksia. Tässä voitaisiin samalla tavalla toimia, eli silloin kun, eh, kun voidaan mm, torjua väärinkäytöksiä tällaisen ryhmäkanteen avulla, niin silloin sitä voidaan käyttää, mutta pitäisi olla selkeä kanta siihen, ettei kuitenkaan jää käydä koko finanssisektoria tuhoamaan. Yksittäistä tietoa täytyy olla saatavilla silloin, kun on suuria summia kyseessä, niin investoijilla pitää olla vahvempi asema, mutta kuitenkin muistaa kuluttajan etu. Mr. Siklasis. Ja sitten Siklasis. Kilakakis. Thank you. Yes. Kilakakis siis. I have a double problem here. I... No, minulla on kaksinkertainen ongelma. En saa tästä kirjoituksesta selvää, mutta en näe myöskään nimikylttiänne sieltä asti. I was very... No, ei ongelmaa, voitte kuunnella. Minua todella kiinnosti se, miten viitattiin Yhdysvaltain terveysjärjestelmän. Sehän on todella merkittävä esimerkki. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että Yhdysvaltojen terveydenhuoltojärjestelmä, kuten muutkin järjestelmät, kärsivät siitä, että kysyntää on liikaa. Se koskee vain terveydenhuoltojärjestelmiä, se ei koske pankkisektoria tai muita tällaisia sektoreita. Näin ollen terveydenhuoltojärjestelmään tulee suhtautua eri tavalla. Kaikkien jäsenvaltioiden osalta markkinoiden tehokkuus olisi, tai puutteet olisi liitettävä poliittisiin puutteisiin. No minä itse tulen Kreikasta ja voin kertoa, että poliittisen järjestelmän puutteet ja ongelmat voivat olla paljon vakavampia kuin markkinoiden ongelmat, jos niiden annetaan vain kehittyä ilman, että niitä pyritään jollain tavalla lopettamaan. Meidän täytyy siis edistää sofistikoituneempaa lähestymistapaa ja monissa jäsenvaltioissa prosessit eivät toimi samalla tavalla. Näin ollen me emme voi ajatella, että kuluttajan suoja olisi aina samanlaista ja noudattaisi samoja sääntöjä sellaisessa paikassa, jossa on institutionaalinen lähestymistapa jäsenvaltion sisällä ja sitten jossain jäsenvaltiossa, jolla on ihan toisenlaiset ongelmat. Eli meidän täytyy olla tässä hienovaraisempia, kun teemme tätä politiikkaa ja teemme päätöksiä. Poliittiset järjestelmät ovat hyvin erilaisia eri paikoissa. Kiitos oikein paljon. Ihan nopeasti tästä näistä kollektiivisista oikeussuojakeinoista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on annettu tuttu ehdotus, että News of the World voisi ehkä hakea oikaisua. Tämä koskee siis niitä, kun otetaan huomioon tilan, tilanne, joka ei ehkä ollut aivan sen kontrollissa. Kaikki tämä siis osoittaa, että on ehkä sellaisia asioita tapahtumassa, joita te ette mahdollisesti odota. Sitten esittelijät saavat puheenvuoron ensin Peter Simon ja sitten Andreas. Ich muss Sophie äh, recht geben. Niin aivan oikein. Sofi, niin kyllä me tässä joka vuosi samaa keskustelua käymme. Kolmasta kertaa olen itse mukana aina samat henkilöt ja äh, samat argumentit. Emmekä kuitenkaan lähde toisiamme ehkä 20 vuoden aikana. Mutta minä en halunnut sisällöllisesti tätä keskustelua käydä, koska ei sitä sisällöllisesti tässä kohdin tarvinnut käydä. Nyt oli kysymys näistä tuista ja jos EU-tuomioistuin on päätöksensä antanut, niin, niin siinä on rajat. Mitä tulee tehokkuuteen, niin jos me haluamme nämä tässä, tässä kehyksessä pitää, niin meidän täytyy sanoa komissiolle, kuten olemme tehneenkin, että me kyllä tästä puhumme mielellämme, jos oikeusperusta on olemassa. Jos sellaista kuitenkaan ei ole, ja Altmark-päätöksessä hän EU-tuomioistuin määritteli sen, koska oikeusperusta on olemassa komissiolle ja koska ei. Ja jos tilanne on tällainen, niin me voimme parlamentaa, parlamentaarisena tahona niin vaatia komissiolta mitään, jos ei sillä ole oikeuksia, mutta jos, jos perustelut on, niin silloin voidaan vaatia. On aivan se, se, niin, Peter, Peter, jos on kysymys primäärioikeudesta vai, tai sekundaarioikeudesta. Ja jo, jos on toimivaltuudet, niin on toimivaltuudet ja muuten sitten ei ole. We're getting so passionate. No niin, nyt me olemme niin kiihkeästi tässä keskustelussa jo syöksymässä, että tulkit jäävät kyydistä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kollega Simonin mietintöön sanoa jotakin. Aivan kuten Sofia Okoni on, on sanonut, on aivan oikeassa, oikea, oikein niin, että tiettyjä asioita on tehtävä. Niin Sofi on aivan oikeassa, kun, kun hän sanoi, että, että meillä on jo palvelupuolella vähän edistystä tapahtunut, eikä pidä unohtaa näitä näkökantoja, mitä hän otti esiin. Mutta Simonin kanssa olen samaa mieltä siitä, että jos oikeus perusta on, niin sitten voidaan toimia ja se on aivan kiistaton tosiaan. Miten sitten nämä mm, ehdot komission kohdalla, että koska näitä tukia voidaan käydä tarkastamaan, siitä pitää itse puhua. Ja muutenkin on sillä tavalla, että meillä on puitedirektiivi olemassa ja meillä on artikla 14 ja sellaista asetusta, mikä tähän liittyisi, emme halua. Mitä sitten tulee kilpailulainsäädäntöön, niin Lampertsen linjoilla olen, meidän täytyisi ajatella kaikkia mahdollisia asioita. Tämä on neljäs, 40. Eh, kertomus jo, vuosikertomus eh, tältä sektorilta komission puolella. Täytyy katsoa, miten hyöty näistä kertomuksesta olisi parempi, ja tämä on myös sellainen keskustelu, jota käymme. No sitten nämä kollektiiviset oikeussuojakeinot. Aivan kuten sanoin, periaatteessa kyllä, mutta mitä tällä välineellä sitten saavutettaisiin? On aivan oikein, että se, että yhdessä ajetaan oikeudellisia asioita. Siis onhan Euroopassa tämä mahdollista jo nyt, ei tämä ole mitenkään kiellettyä, mutta se on vähän vaikeaa ja eikä tällainen yhteisesiintyminen ole eh, niin helppoa. Mitä näihin oikeusprosessiin prosesseihin tulee, niin niistä voisin sanoa, että että pääomasijoittajille on olemassa laki, mutta se ei ko- kovin hyvin toimi tässä telekomprosessissa esimerkiksi. Jos eh, tätä on pyritty yhdistämään, mutta ei kaikki ole mitenkään hyvin onnistunut. mikä finanssimarkkinoilla olisi toivottavaa, niin ei välttämättä toimi muualla. Se, että finanssialalla on ongelmallisia tapauksia, niin ei sitä voida siis vetää toisille sektoreille aivan sellaisenaan. Miten sitten kuluttajakansalaiset ovat tämän ryhmäkanteen osalta, niin niin silloin voimme kysyä, että mikä komission rooli on ex officio tyyppisesti komissio voi näihin puuttua. The microphone now. So. Ja mikki jäi pois päältä ja vähän hitaammin. Pitäisi olla selvät rajat sille, mikä on komission toimivalta, yksittäiset kanteet ja ex officio tarkastukset viran puolesta tehdä tarkastukset pitää katsoa, mikä näiden, mikä näiden rooli on. Ja tulevina kesku- kuukausina me käymme tätä keskustelua. Toivottavasti kesän aikana tässä löytyy tällaisia keskitien ratkaisuja. Thank you very much. Now the commission... Kiitos oikein paljon. Komissiolla on ilmeisesti jo huomio esitettävänään oikeusperustasta. Voisiko komissio esittää asiansa puolessa minuutissa. Kiitos puheenjohtaja tästä oikeusperustasta, mitä tulee yleishyödyllisiin taloudellisiin palveluihin, niin on aivan selvää, että voidaan soveltaa Altmark-tuomiota, jos kaikki sen mukaiset kriteerit täyttyvät ja tehokas korvaus yritykselle ei ole valtion tukea tässä tapauksessa. Se, mitä me aiomme tehdä, on se, että emme tee tehokkuustestejä, vaan erityisesti kehotamme jäsenvaltioita huomioimaan korvauksissa tehokkuus, jotta voidaan rohkaista toimijoita toimimaan tehokkaasti. Thank you very much. I'm, I'm sure... Kiitos oikein paljon. Esittelijä varmaankin voi teil, teidän puolenne käytyä suoraan, jos tarvitsee enemmän enemmän vastauksia. 13. syyskuuta on tarkistusten jättämisen aika kertomukselle ja 22. marraskuuta äänestetään valiokunnassa joulukuussa täysistuntoon. Sitten EUn kilpailutuki valtion tukisäännösten uudistaminen 15. syyskuuta, tarkistusten jättämisen määräaika, käsitellään 3. lokakuuta, äänestetään 4. lokakuuta ja tarkoitus viedä täysistuntoon lokakuun toiseen istuntoon. Ja sitten lausunto kollektiivisista oikeussuojakeinoista, sitä koskevasta EUn lähestymistavasta. 22. syyskuuta käsittelemme asiaa valiokunnassa, valiokunnassa äänestämme 4. lokakuuta ja marraskuun ykkös täysistunnossa yritetään saada sitten asia käsiteltyä. Kaikki riippuu myöskin, tai tämä on ainakin asiasta vastaavien valiokuntien aikataulu. Seuraavaksi käsittelemme lausuntoluonnosta parlamentin näkemyksestä vuoden 2012 talousarvioesitykseen. Ludvigson on valmistelijana. Ja vi börjar med att tacka. Haluaisin aloittaa kiittämällä Francesca Panzania tästä, tästä vuoden 2012 budjettiluonnoksesta, koska hän nyt on täällä paikalla, kun keskustelemme tästä me voimme antaa paremman kuvan siitä, kuinka me näemme tämän prosessin. Tämän päivän keskustelulla alkaa siis viimeinen etappi siinä, missä meidän valiokuntamme antaa näkemyksensä. Me olemme siinä vaiheessa, että me puhumme nyt sitten poliittisista linjoista pelkästään numero tai vielä numeroista. Minulla on kaksi osiota tässä tässä on poliittinen orientointiosuus ja sitten konkreettisia budjettinäkemyksiä, jotka perustuvat tähän eh, budjettiin. No, tämä työasiakirja, joka nyt on edessämme, se on jo korjattu versio siitä, joka lähetettiin teille eilen sähköpostilla. Minä olen päivittänyt tämän dokumentin eh, niiden perusteiden perusteella, jota neuvosto antoi budjetista viime viikolla. Täällä on eh, hyvin paljon suuria eh, heikon, heikennyksiä siihen nähden, mitä me olemme esittäneet. Ja tässä työasiakerrassa olen siksi ottane, ottanut tiettyjä numeroita mukaan viime kevään asiakirjoista. Mutta tässä kuitenkaan ei ole tullut mitään muutoksia näihin poliittisiin suuntaviivoihin. Minä olen katsonut neljää pääasiaa. Valvonta, talouden ohjaus, tilastot ja veronkierron vastainen taistelu. Nämä kaikki asiat ovat sellaisia, että minä jatkan niiden tiimoilta työtä. Ja kaikkein tärkeimmät keinot saada rahoitusvakaus säilymään e, ovat seuraavat. Ensinnäkin on hyvin tärkeää, että tämä uusi eurooppalainen valvontaviranomainen saa sellaiset resurssit, että se voi toimia itsenäisenä toimijana. Se on nyt valmisteluvaiheessa e, tämä vaihe tai tämä asia ja tämä on nyt hyvin herkkä kysymys ja kun jatketaan eteenpäin, niin täytyy katsoa, että resursseja on tarpeeksi, kun uusia valtuuksia lisätään viranomaisen suoritettavaksi. Jos täällä on kuitenkin otettu tiettyjä virkoja vähennetty, niin se on huolestuttavaa, koska silloin viranomaisen tehtävät eivät hoidu sillä tavalla kuin me olemme ajatelleet. Minä olen itse sitä mieltä, että asia pitää vahvistaa. Sitten toisia asioita. Tämä taloudellinen ohjaus on hyvin tärkeää. Meidän täytyy varmistaa se, että komissiossa on tarpeeksi resursseja, jotta voidaan valvoa eh, kunkin maan taloudellista tilannetta. Eh, eh, DG Equin on tässä mukana ja komission täytyy nyt omilla uudelleenjärjestelyillä, sisäisillä sellaisilla, huolehtia siitä, että kaikki tämä valvonta toimii. Ja on, on vähän huolestuttava se, että kuinka sitten uusien sopimusten myötä komissio selviää vastuistaan pitää olla näkemystä siitä, kuinka ongelmat ratkaistaan ja jatkuvaa seurantaa tarvitaan koko budjettiprosessin ajaksi. Sitten tilastot. Tässä on sellainen sektori, joka ei ole saanut ansaitsemansa painoarvoa tässä komission budjettiehdotuksessa. On aivan ilmeistä, että laatua ja laajuutta pitää vahvistaa. Meidän täytyy saada sellainen tulos, että siinä ei pelkästään pysytetä, pysytä nykyisissä budjettikohdissa, koska kyllä tässä tarvitaan eh, jotakin lisäystä. Siis neuvostohan on ehdottanut vähennyksiä moniin kohtiin tähän tilastokysymykseen ja se on hyvin huolestuttavaa. huolestuttavaa. Sitten veropetokset. Tässä täytyy toimia kunnianhimoisemmin ja EUn täytyy olla keskeisessä roolissa. Kriisit ovat osoittaneet sen, kuinka tärkeää on luoda luotettavia verotusjärjestelmiä ja DG-taksissa täytyy olla tarpeeksi henkilöresursseja, jotta voidaan toimia sen mukaan, mitä komissio ehdottaa. Tässähän neuvosto on myöskin esittänyt leikkauksia. Näin meidän valiokuntamme keskustelut ovat olleet hyvin rakentavia. Varjoesittelijät ovat osallistuneet hyvin tähän keskusteluun ja minä toivon, että kaikki työ jatkuu äänestykseen asti näin hyvänä. Uh, now I think on behalf of the EPP. EPPn puolesta Jean-Paul. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Keskeisimmät esittelen esille nostavat kohdat ovat hyvin tärkeitä. Paradoksi tällä hetkellä Euroopassa on se, että jäsenvaltiot haluavat, että EU-budjetti on ö, tiukka. Se on ihan legitiimiä, mutta he haluavat myöskin, että ei jouduta kärsimään sen seurauksia, kun joudutaan muuttamaan välttämättä tietenkin eurooppalaisten resurssien jakautumista. Taloushallinnan valvonnassa ei voida samalla haluta lisää valvontaa ja parempaa valvontaa, todellista eurooppalaista hallinnointia ilman, että on myöskin riittävät rahoitusvarat ja sen takia budjettia haluta kasvattaa Äh, mutta tietyillä sektoreilla ei myydä myöskään äh, alentaa näitä resursseja tai vähentää niitä huomattavasti. Jos ajattelen nyt vaikkapa Esmaa, eilen hän äh, olimme Pariisissa, kun Esma asettui uusiin tiloihinsa virallisesti. Paljon hyviä aikeita, mutta hyvin vähän resursseja, inhimillisiä rahoituksellisia resursseja ja haluaisin tässä yhteydessä sanoa, että minusta tämä on skandaali, että kolme luottolaikitusta, kaikki puhuvat niistä, mutta kukaan ei ole korostanut kuitenkaan sitä, että yhdelläkään näistä luottoluokituslaitoksista, näillä suurilla oligopoleilla, olisi hyväksyntää todellista ja valvontaa myöskin. Ne ovat olemassa ja ne toimivat ähm, näiden ähm, saavutettujen oikeuksien lausekkeen pohjalta ja ne, joilla olisi mahdollisuus antaa niille valtuutukset, niille ei ole aikaa, eivätkä ne halua, jos ajatellaan vaikka sosiaaliturvaa, eikä siinä ole rahaa maksaa, niin aina sanotaan, että tietenkään ei ole aina sitten mahdollista allekirjoittaa papereita. Niin tästä tilanteesta täytyy nyt todella vetää johtopäätökset, henkilöstöä puuttuu, ja mielestäni näitä budjetteja ei voida lähteä vähentämään. Tämä on minun kantani ja EPP kantaa muutoin näitä muutoin aivan oikein tukee näitä esittelijän ja Sitten tilastollisesti on huomattu, mikä merkitys niillä on. Eurostatilla on oltava riittävät resurssit, jotta se voi tehdä hyviä tilastoja, että se voi myöskin valvoa niitä tilastoja, joita sille toimitaan. Tämä olisi meiltä, välttämättä, meiltä tämän ansiosta me olisimme voineet välttää moniakin ikäviä seikkoja ja kiitokset nyt sen esittelijät ottaa nämä asiat huomioon. Kiitos. Haluaako joku muu vielä käyttää tästä aiheesta puheenvuoron? Ei. Haluaako Ludvigson sitten vielä sanoa jotakin? Teillä on siihen mahdollisuus. Jag tackar för diskussionen och dessutom... Kiitos tästä keskustelusta. Näyttää siltä, että me olemme aika paljon samoilla linjoilla, mitä tulee tähän budjettiprosessiin. Kuitenkin yksi asia täällä olisi lisättävä. Täytyy odottaa elokuun loppuun asti. siihen hän on aika pitkä aika, kun ajattelemme, että siihen mennessä eh, tulisi näitä ehdotuksia. Kyllähän me tarvitsemme vapaa-aikaakin. Minun mielestäni että jos on, on niin, että jos täällä nyt e, jotakin näkemyksiä, niin minä haluaisin ne itselleni mahdollisimman ajoissa, jotta voisimme tehdä päätöksemme jo elokuun lopussa. Kiitoksia. Yes, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Meillä on tässä outo aikataulu edessämme ihan kuin sillä keskeytettäisiin loman, eli tarkistusten jättämisen määräaika lausunnolle 20. heinäkuuta. Toinenkin määräaika on budjettitarkistuksille. Se menee siis eri asiakirjaan. Ja sen äh, tarkistusten jättämisen määräaika on 19. elokuuta. No, näin minulle ainakin on kerrottu. Äänestämme lausunnosta 31. elokuuta val- ja sitten valiokunnassa lokakuussa ja täysistuntoon lokakuun kakkoseen. En oikein nyt tiedä, mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Ehkä voitte ottaa yhteyttä sihteeristöön ja pyytää selvennystä erityisesti sen suhteen, mitä tehdään budjettitarkistukselle. Sitä menemme kohtaan 13 eli sähköisesti välitettäviin rahapeleihin sisämarkkinoilla. Sofia on esittelijä. Merci, madame la présidente. Voilà. Cher, euh, Kiitos puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Muutama sananen ensinnäkin kontekstista. 2009 parlamentti hyväksyi päätöslauselman tästä aiheesta, eli rahapeleistä ja vedonlyönnistä verkossa. Kristel Skaldemose oli esittelijänä. Silloin pyydettiin komissiota tutkimaan, millaisia taloudellisia ja ei-taloudellisia vaikutuksia äh, rahapelien rajat ylittävällä tarjonnalla on. Viime maaliskuussa komissio julkaisi vihreän kirjan, jolla aloitetaan kuuleminen tästä aiheesta. Tarkoitus on määritellä se, pitäisikö meidän antaa jäsenvaltioiden jatkossakin toimia eri tavalla tällä alalla vai pitäisikö tehdä parempaa yhteistyötä vai pitäisikö peräti luoda Euroopan tason sääntelyä tälle alalle? Tämä on hyvin merkittävä ala Euroopassa. Yli 6 miljardia euroa oli tuotto liitto vuonna 2008. Euroopassa, Euroopan markkinat ovat 40 prosenttia maailman markkinoista ja rahapelit ovat nykyään 7, siis 7 verkkopelit ovat siis nykyään 7,5 prosenttia kaikesta vedonlyönnistä, uhkapelistä ja rahapeleistä. Ja osuus varmastikin kasvaa jatkossa Haluan siis tässä kertoa, miten merkittävä ala taloudellisesti ajatellen tämä on ja kasvaa myös hyvin nopeasti. Tällä alalla niin kuin muullakin, niin taloudelliset mahdollisuudet eivät ole jääneet huomaamatta laittomilta toimijoilta ja sääntelyt, kansalliset säännöt ovat hyvin erilaisia tällä alalla. Kaikki nämä kolme tekijää merkittävät sen, että laittomat markkinat rajat ylittävät laittomat markkinat ovat kehittyneet hyvin voimakkaasti viime aikoina. Tässä pyritään usein myöskin rahanpesuun. Näin ollen meidän kaikkien etu olisi se, että saataisiin pelaajat luopumaan laittomasta pelaamisesta ja siksi me olemmekin yhdessä laillisten vedonlyöntiyritysten ja urheilijoiden kanssa pyrkineet edistämään tätä asiaa. Jos on tarkoitus jollakin tavalla urheilutuloksia vielä muunnella, jos on kyse niin sanotuista sopupeleistä, tämä koskee erityisesti äh, hyvin media, mediasoituja, mediatisoituja urheilualoja, mutta tämä on leviämässä myöskin pienempiin aloihin. Tämä koskee todellakin kaikkea urheilua ja tässä puhutaan tietystä urheilun epävarmuudesta. Ensinnäkin täytyy varmistaa laillisen johdonmukaisen tarjon, laillinen johdonmukainen tarjonta eu tasolla. Äh, olen nyt tiivistänyt tätä. Toiseksi meidän täytyy taata pysyvä yhteys urheilujärjestöjen ja urheilun menestyksen välillä ja lisäksi on voitava suojella urheilukilpailuja äh, petoksilta ja täytyy myös erityisesti joukkolajeja, joukkuelajeja edistää. Urheilun koskemattomuus on myös tärkeä asia ja kiitänkin Jean Paulia, että hän on täällä kuuntelemassa lähestulkoon ainoana henkilönä. Eli tiivistän nyt tämän asiani. Ehdotan, että me luomme tietynlaisen Euroopan tason elimen. Mä haluaisin puhua ehkä virastosta, mutta en ole varma, onko se oikea. Sen tehtävänä olisi käsitellä urheilun rehellisyyttä ja tasapuolisuutta. Tämä voitaisiin tehdä sopimuksen 683 artiklan nojalla ja sen tehtävänä olisi edistää erityisesti nuorten tietoisuutta ja eh- koordinoida petoksen ja korruption torjuntaa ja edistää yhteisiä päätöksiä rangaistuksista ja koordinoinnista. Kiitos huomiostanne ja kiitän erityisesti jo kommenteistanne. Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Kiitos. Yes, thank you very much. Well, we have got three people wanting to... Kiitos. Täällä on kolme puheenvuoropyyntöä. Ensinnäkin Dirk. Dank u wel, Ik denk dat een, een, het groenboek... Arvoisa puheenjohtaja, uskon, että komission vihreä kirja on mielenkiintoinen asiakirja ja myöskin hyvin hyödyllinen asiakirja. Mutta kun ajatellaan sitä, kuinka komissio nämä kysymykset esittää, niin huomataan, että tästä asiasta ei paljonkaan tiedetä. Komission kysymykset ovat siis hyvin avoimia ja kysymys on vain tietojen keräämisestä eikä asiasta ole sen kummemmin tietoa. Ja minusta tuntuu siltä, että se mitä tässä nyt sanotaan osoittaa, että jäsenvaltiot jäsenvaltioiden on säädeltävä oman maansa tapahtuvia, tapahtumia ja että pitäisi myöskin nähdä, mikä on Euroopan unionin lisäarvo tässä asiassa. No, joka tapauksessa, kun kyse on net tippeleistä, niin jäsenvaltien koordinointi on erittäin tärkeää, koska kysymys on rajat ylittävästä ilmiöstä ja on hyvin helppoa äh, käyttää siirtyä jäsenvaltiosta toiseen. Kysymyshän on myöskin sellaisesta äh, palvelusta, joka ei ole palveludirektiivissä mukana. Äh, tässä on yksi kaikkein voimakkaimmista lobeista ollut toiminnassa. Tämä on aika äh, hämmästyttävää. Meillähän on ollut muitakin keskustella tästä asiasta, mutta joka tapauksessa me ole mukana tuossa palveludirektiivissä. Mutta kysymys on kuitenkin palvelusta, niin että olisi hyvä tarkastella sitä, kuinka jäsenvaltiot voivat koordinoida toimiaan ja kuinka komissio voisi äh, tätä äh, yhteistyötä rohkaista. Olen samaa mieltä Rova kanssa siitä, että tässä on tiettyä taloudellista intressiä, taloudellinen miljardia euroa on aika huomattava summa ja rajat ylittävä luonne ja myöskin koordinoinnin tarve ovat tärkeitä. Minusta on välttämätöntä sanoa, että kaikki se, mikä on sidoksissa laittomuuteen, harmaat tai pimeät markkinat on asia, joka on otettava huomioon, koska juuri tällä osa-alueella järjestäytynyt rikollisuus voi hyvinkin tulla kuvioon mukaan. On siis välttämätöntä, että tätä asiaa korostettaisiin ja että laillista, laillinen tarjonta olisi parempaa kuin laiton tarjonta ja tässä on tietysti myöskin sitten valvottava sitä, että on mahdollisuuksia pelata netin kautta laillisesti, koska muutoinhan, jos ei ole mahdollisuuksia pelata, niin se on ikävää. Kiinassa esimerkiksi, jos on nettipelejä, niin siinä on varsin paljon fyysistä pelitoimintaa ja fyysisen fyysinen pelaaminen äh, Kiinassahan on ihan tuosta luokkaa, että ei pidä estää ihmisiä tietenkään pelaamasta, mutta on muistettava, että olisi mahdollisuus pelata kuitenkin laillisesti. Ja tarvitaan myöskin äh, lisää avoimuutta, sitä on korostettava, ja myöskin sitä, kuinka yritykset, äh, jotka huolehtivat tästä, hoitavat rahoitustaan, raha-asioitaan ja kuinka ne saavat tästä voittoja aika moni, tai Rova Okoni tästä asiasta puhuessaan mainitsi valitukset, kuka maksaa mitä ja miten tämä toimii. Tämä on asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota. Ja Rova esittelijä puhui myöskin sidoksesta, toisaalta pelaamisen ja toisaalta urheilun välillä. Hän oli vähän kielteisellä kannalla, mutta minä olin ihan samaa mieltä tästä. Joskus äh, kun on veikkausta tai pelejä, niin joskus nämä tästä saadut voitot sijoitetaan uudelleen urheiluun, eikä tämä ole kielteistä, niin että uskon, että täällä valiokunnassa ei pitäisi pelkästään vain keskittyä urheiluun, vaan joka tapauksessa kaiken kaikkiaan laillisuuteen, avoimuuteen ja siihen, millä tavalla voisimme paremmin valvoa jäsenvaltioiden välistä koordinointia. Vaikeutena on tietysti se, että jotkut jäsenvaltiot ovat hyvin avoimia tämän tyyppisellä toiminnalla, jotkut taas hyvin suljettuja Kuinka siis voitaisiin äh, äh, sitten äh, luokitella ja ryhmitellä jäsenvaltiot tässä, koska ne ovat erilaisia tältä osin. Tällainen eurooppalainen virasto ei ole kovin hyvä ajatus mielestäni, vaan jäsenvaltioiden pitäisi itse pystyä koordinoimaan toimiansa ilman ulkopuolisia viranomaisia. Uskon, että omat viranomaistoimet kussakin maassa ovat riittäviä. Ja uskon, että tämä toisi vain raskasta hallintoa lisää. En pidä siitä. Uskon, että eurooppalaiset kansalliset sääntelijät ovat varmasti paremmassa asemassa tässä yhteydessä. Sitten Edward. Uh, as uh, Mr. said, is the gaming is a service? Niin, onko pelaaminen sellainen palvelu, joka on perustamissopimuksissa määritelty? on kysymys harmonisoinnista, sijoittautumisoikeudesta ja palvelun tarjoamisoikeuksista. Tulisiko näiden perussopimusten mukaan olla sovellettavissa? Se, että sisämarkkinat ovat sirpaloituneet ja toimijoilla on hyvin paljon vaikeuksia tarjota palveluita yli rajojen. Hyvin tiukat eh, kansalliset pelipolitiikan säännökset ovat voimassa. Sitä varten mm, kansallisia rajoituksia pitäisi katsoa sillä tavalla, että ne eivät ole sitovia sääntöjä. Meidän täytyisi katsoa niitä maita erikseen, jotka noudattavat tiukkoja sääntöjä. Ja näiden täytyisi ainakin noudattaa niitä tapaoikeuden määräyksiä, joita on asiasta jo annettu. Minkälaisia rajoittavia sääntöjä sitten on? Minun mielestäni EU-tasolla pitäisi olla sellaiset säännöt, joissa vastavuoroisesti tunnustetaan nämä toimijat eh, lisenssijärjestelmän myötä. Ja sillä tavalla järjestettäisiin korkeatasoinen kuluttajien suojelu. Niklas. Kiitos ja sitten Niklas. Kiitos puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, koska en kuullut kollegan esitystä. Kreikan tilanne on todella ottanut meidät panttivangiksi, joten kuuntelen jatkuvasti radiota ja muuta. Olen siis pahoillani, etten kuullut esitystänne. Olen kuitenkin lukenut lausuntonne. Huolimatta tästä kunnianhimoisesta tavoitteesta teksti ei mielestäni ole kovinkaan rohkea. Valmistelijakaan ei ole kovin rohkea tai esittelijä, vastaavan valiokunnan esittelijä nimenomaan. Mitä sitten tällä tarkoitan? No sitä, että aihe on paljon monimutkaisempi kuin mitä ajattelemme. On vaikeaa välttää pelaaminen, vaikea yhdistää pelaaminen ja kuluttajien suojelu. Minulla on paljon kokemusta, erityisesti jalkapallon alalta – olen kuitenkin sitä mieltä, että se mitä nyt yritän selventää, on sovellettavissa myös muihin aloihin. Valvonta on hyvin vierasta, jos ajatellaan urheilun tuloksia. Korruptio, petokset, rahanpesu. Tätä tapahtuu hirvittävissä tilanteissa. Me voi edes kuvitella, mitä kaikkea tapahtuu. Ja tämä on todella katastrofaalista urheilun, yleisurheilun kannalta. Sanotaan esimerkiksi, että toiminta tuo rahaa ja rahoittaa urheilua. Se on totta, mutta vain osittain. Nimittäin tämänlaisen laittoman pelaamisen ensimmäinen tavoite on se, että ajetaan pois katsoja turheilukenttien reunoilta tai katsomoista, koska ei ole mahdollista katsoa ja seurata rehellistä peliä. Joten pitäisi olla rohkeampi, kun ajatellaan vaikkapa alaikäisten suojelua. Tässä on useita ehdotuksia, mutta emme voi EUn tasolla – vain pitäytyä periaatteissa 165 artiklan mukaisissa periaatteissa. Voitaisiin keskittää tätä paremmin ja se on mahdollista tehdä EUn tasolla. Voidaan valvoa, voidaan myöskin perustaa ennaltaehkäisevä väline, jos tilanne on lähtemässä käsistä kokonaan. Jotkut haluavat pelata verkossa. Jotkut sanovat, että tämä hyödyttää urheilua, mutta ongelmia liittyy myöskin kieltämiseen. Se ei ole aina hyvä keino. Jos kielletään jotakin, niin kyllä aina löydetään kiertoteitä siihen, että voidaan edelleen jatkaa samaa toimintaa. Tämä teksti ei siis ole kovinkaan rohkeamielistä, niin olen valmis tekemään valmistelijan kanssa yhteistyötä sen parantamiseksi ja pahoittelen vielä, etten ollut paikalla heti. Jos Sofi haluaa käyttää vielä puheenvuoron. Tulkit ehkä poistuvat paikalta milloin vaan, mutta voitte puhua vielä. Different... Hyvin nopeasti vain panen merkille kaikki nämä äh, näkemykset ja ehdotukset kollegalta, mutta herra Sterksille, joka ei olekaan enää täällä, minä en vastusta sitä, että äh, nämä rahapelit, nettipelit ja veikkaukset äh, liittyisivät urheiluun, mutta tarkoitan, että tässä on valtavia rahoitusmääriä kysymyksessä ja tämä voi johtaa korruptioon ja petoksiin ja täytyy olla hyvin valppaana tässä ja ei pidä lähteä tekemään vastakkainasettelua, mutta ehkä pitää pyrkiä osallistumaan tähän kehitykseen ja myöskin kuntourheilun kehittämiseen sillä tavalla, että myöskin nämä nettipelit voisivat hyödyttää ja sitten tämän tekstin kunnianhimoisuus. No, jokaisella jäsenvaltiolla tietysti on erilainen lähestymistapa tähän asiaan ja nykyisin on aika vaikeata juuri tämän moninaisuuden vuoksi luoda hyvin kunnianhimoinen teksti, joka johtaisi harmonisointiin. Ja uskon, että tämä on vasta ensimmäinen äh, elementti, joka sitten kenties johtaa erilaisen kehityskulkuun myöhemmin. Ja minä olisin todella kiinnostunut kuulemaan analyysinne siitä, kuinka voidaan tätä tekstiä parantaa, jos se vain sopii. Kiitos. Thank you very much. The deadline for amendments. Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräaika 15. heinäkuuta 31. elokuuta käsitellään. Tätä valiokunnassa myöskin äänestetään samana päivänä IMKossa 19. syyskuuta ja asiaa käsitellään todennäköisesti lokakuun toisessa täysistunnossa. Muita asioita ei ole. Seuraava kokous keskiviikko 31. elokuuta kello yhdeksän ja myöskin iltapäivällä kello 15. Toivotan teille kaikille oikein hyvää lomaa. Kiitos.